Okay. Parhaat kollegat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. Voimme näin aloittaa kokouksen. Teillä on esityslista luonnos varmasti edessänne, joten aivan ensin kysynkin, voidaanko esityslista luonnos hyväksyä. Vastustaako joku tätä esityslistaa tällaisenaan? Haluaako joku muuttaa sitä? Ei joten esityslista on näin hyväksytty. Esityslistan kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Tavanomainen ilmoitusasia. Kokous välitetään suorana lähetyksenä netin kautta kaikelle kansalle. Otattehan tämän huomioon äh, puheenvuoroissanne ja muutenkin. Ja muistattehan puhua rauhallisesti, että tulkitkin pysyvät kärryillä. Toiseksi teillä on luettelo siellä kirjeistä, jotka sihteeristö on saanut. Jos haluatte näihin kirjeisiin tutustua, niin sihteeristö on käytettävissänne. Sitten mitä tulee ympäristötuoteneuvotteluihin, yhdeksäs kierros 6-22. syyskuuta. Ja 10. järjestetään ennen Nairobin konferenssia joulukuussa. Ehkäpä sieltä vielä jotain edistystä voi olla odotettavissa. Ja ennen kuin ihan virallisesti aloitamme kokouksen, muistuttaisin teitä vielä. Olenhan tästä jo sähköisesti teille ilmoittanutkin, että valiokuntamme hyvä ystävä Leena Ek poistui keskuudestamme 10 päivää sitten 10. syyskuuta. Monet tunsitte Leena Ekin hyvin ja teihin vaikutti kovasti hänen työnsä Euroopan unionin kauppa-alalla. Olen todella surullinen joutuessani ilmoittamaan teille tämän todella järkyttävän uutisen. Hän oli vasta 28, sanoo puheenjohtaja. Olemme todella suruissamme tämän uutisen vuoksi. Ja varmasti muistatte häntä ja hänen todella mm, merkittävää työtänsä. Sitten kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen. 13. 14. heinäkuuta, 21. elokuuta ei huomioita. Ja jos tämän kokouksen loppuun mennessä kukaan ei ota meihin yhteyttä, niin pöytäkirjat voidaan katsoa näin hyväksytyiksi. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan neljä. Olen hyvin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi kauppapolitiikan pääosaston apulaispääjohtajana Mauro Petriccionen. Meillähän on nyt tilaisuus keskustella hänen kanssaan uudesta ehdotuksesta koskien investointisuojamekanismia kauppasopimuksissa, erityisesti T-tipissä. Nyt mielelläni annan hänelle puheenvuoron, jotta hän voi meille esitellä tämän ehdotuksen. Olkaa hyvä, Mauro. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. On hienoa olla taas tässä valiokunnassa kertomassa alustavasti hiukan komission aikomuksista, joka liittyy Yhdysvaltojen ehdotukseen TTIP-neuvotteluissa ja investointisuojaa ja investointisuojamekanismia koskien. Komission jäsen Malmström olisi halunnut tulla itse paikalle tänään, mutta hän on nyt Yhdysvalloissa tänään ja huomenna. Ja hän varmaan sitten itse tulee puhumaan tästä asiasta ja siitä, miksi näitä valintoja on tehty. Ensin tästä prosessista. Tämä on ennalta näkemätöntä, koska tämä ei ole mikään muodollinen teksti, vaan tämä on komission luonnos. Me olemme toimittaneet sen saman aikaan neuvostoon ja parlamenttiin ja keskustelemme sitten neuvoston kanssa tavallisessa keskustelussa ennen kuin tästä tulee sitten virallinen ehdotus, joka esitetään Yhdysvalloissa näissä neuvotteluissa. Joskus tämä valiokunta on ollut mukana keskusteluissa tästä asiasta, mutta se on ollut aika harvinaista tähän mennessä. Mutta tämä on tietysti erityistapaus. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja siitä on käyty poikkeuksellista keskustelua, eli odottelemme Tavoitteena tänään on nyt esitellä se teille vastaan kysymyksiin, joita teillä saattaa olla – ja vien sitten takaisin komission kysymyksiä, joihin en osaa vastata ja koitamme vastata niihin mahdollisimman nopeasti ja sitten katsomme, miten keskustelu etenee. Komissio on myöskin nyt julkistanut tämän luonnoksen, mikä on aika harvinaista. Yleensä emme julkista luonnoksia. Mehän julkistamme ehdotuksia, joita tehdään neuvotteluissa, mutta tässä tapauksessa syystä, jonka mainitsin aikaisemmin, päätimme, että olisi sopimatonta odottaa, joten julkistimme jo nyt tämän ensimmäisen luonnoksen. Niin, puheenjohtaja, tästä asiasta on jo keskusteltu puolisentoista vuotta. Komission jäsen Malmström on sitoutunut näihin kysymyksiin, hän totesi näin kuulemisessaan. Eli TTIP-neuvotteluita käytetään nyt, jotta voidaan uudistaa investointisuojaa ja investointi kiistaratkaisumekanismia. Me tiedämme, kuinka intensiivistä keskustelua on käyty. Se on varmaan turha mainita, mutta täysin selvää nyt tässä keskustelussa on se, että kansalaiset olivat hyvin epäluuloisia tätä sovittelujärjestelmän suhteen. Ja tästä on saatu selvä merkki. Eli parlamentti hyvin selkeästi tulkitsi tämän toiveen. Eli meidän täytyy käyttää vähän juridisempaa järjestelmää riitojen ratkaisuissa. Toukokuussa laadittiin asiakirja, josta myöskin keskusteltiin tässä valiokunnassa. Ja siinä tekstissä on noudatettu sen asiakirjan rakennetta ja sisältöä. Ja tässä nyt on kaksi keskeistä osaa. Ensinnäkin investointisuoja. Eli tässä on viety päätöksen työ, jonka komissio käynnisti sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja tällä haluttiin varmistaa, että maksimisuojastandardit ovat selkeitä, hyvin määriteltyjä, toimivia. Ja niistä voidaan sitten tehdä oikeita tulkintoja tuomioistuimessa. Ja nimenomaan ne eivät vaikuta hallitusten oikeuksiin säädellä kysymyksiä, jotka liittyvät kansalaisten etuihin. Ja sitten toinen asia liittyy siihen, että aikaisemmin meillä oli järjestelmä, jota ei voitu hyväksyä. Haluamme siirtyä nyt julkisen oikeuden järjestelmään. Eli nämä kiistat voidaan ratkaista ammattituomarien tasolla, joilla on kaikki ne piirteet, joihin kansalaiset voivat luottaa, mitä tulee riippumattomuuteen, puolueettomuuteen, pätevyyteen ja kykyyn hoitaa homma kunnolla. Ei ole mikään yllätys, että nämä olivat vaatimuksia, joita parlamentti esitteli päätöslausumassaan TTIP-neuvotteluista. Eli tämä suoja täytyy määritellä täsmällisesti, oikeudellisesti, ja meidän täytyy nimenomaan taata hallituksille oikeussäännellä. Ja sitten luodaan uudenlainen kiistanratkaisumekanismi investointien osalle, joka on avoin ja jossa on riippumattomia julkisesti nimitettyjä tuomareita, ja että että kansalaiset pystyvät seuraamaan prosessia. Ja ehkä kaikkein tärkeintä on se, että näistä asioista voidaan sitten valittaa, mikäli jotain virheitä on sattunut. No sitten, miten tässä on toimittu? Uusi elementti nyt investointisuojan osalta on uusi artikla, joka liittyy oikeuteen säännellä – Eli tässä puhutaan investointi- ja sääntelytoimista, ja tässä sanotaan, että tässä säilytetään oikeus säännellä. Ja myöskin tästä säännöstä käy ilmi, että investointisuoja säännöt eivät estä hallituksia muuttamasta oikeudellisia puitteitaan silloinkin, kun ne saattavat kielteisesti vaikuttaa investoijan odotuksiin tai voittoihin. Eli tämä on tällainen epävakauttamislauseke. Ja tästä oli puhuttu jo aikaisemmin, ei pelkästään mitä tulee yhtäläiseen kohteluun ja epäsuoraan suojeluun. Me olemme menneet hiukan pidemmälle. Emme halunneet enää näitä standardeja sinänsä muokata, mutta tässä nyt heti tässä päätekstissä on viitattu kaikkiin näihin suojastandardeihin. Ja toinen elementti liittyy sitten kiistanratkaisumekanismiin. Ehdotuksessamme on sanottu, että olisi investointi tuomioistuinjärjestelmä, jossa olisi ensimmäisen asteen tuomioistuin, jossa on 15 tuomaria, ja sitten vetoomustuomioistuin, jossa on kuusi pysyvää tuomaria, joka kaikki on julkisesti nimitty, nimitettyjä. Ja investointituomioistuimessa 15 tuomari nimettäisiin EUn ja Yhdysvaltojen yhteistyöllä kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ja he ovat sitten ainoita, jotka käsittelevät näitä TTIPin liittyviä investointikiistoja. Ja sitten viisi tuomaria on EU EUn kansalaisia, viisi Yhdysvaltojen kansalaisia ja viisi sitten kolmansista maista. Ja jokainen osapuoli valitsee sitten nämä tuomarit ja me päätämme sitten, mitä menettelyä noudatetaan. Ja sitten kolmansien valtioiden osalta pitää sitten keskustella Yhdysvaltojen kanssa. Tämä ei ole niin vaikea, mitä tämä kuulostaa, koska tällaisia järjestelmiä on jo kansainvälisissä järjestelmissä ja myöskin VTOn vetomus elimessä. Ja me olemme olleet siellä hyvin aktiivisia jäseniä, eli meillä on kokemusta yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa, kun valitsemme yksilöitä, joilla on näitä pätevyyksiä. Ja tuomareilla pitää olla korkea pätevyys teknisesti, ja ne ovat sitten verrattavissa niihin, joita on ja tuomareille, joita on pysyvissä kansainvälisissä tuomioistuimissa. Ja TTIP-asiat jaetaan sitten sattumavaraisesti, eli kolme tuomari hoitaa aina yhtä kysymystä. Yksi on EU-sta, toinen Yhdysvalloista ja kolmas sitten kolmannesta maasta. Ja ne sitten nämä tuomarit valitaan täysin mielivaltaisesti tai sattumanvaraisesti ja EU ja Yhdysvaltojen edustaja sitten hallinnoi tätä järjestelmää. Eli tämä sattumanvarainen valinta ottaa huomioon myynkin sen, kuinka paljon tuomareilla on jo työtä ja miten he ovat käytettävissä. Tämä on radikaali uudistus järjestelmästä, jossa nämä osapuolet valitsevat nämä kolme sovittelijaa ja usein sitten valitaan epäsuorasti myöskin kolmas edustaja, koska nämä kaksi sitten sopivat, kuka on puheenjohtaja tässä vetoomustuomioistuimessa. Ja osapuolet eivät pysty sitten vaikuttamaan siihen, ketkä tuomarit käsittelevät mitäkin tapauksia. Sitten riippumattomuus näiden tuomarien osalta on tietysti keskeistä. Ensimmäinen askel tähän suuntaan on se, että muutetaan palkkiojärjestelmää. He eivät enää saa näiltä kiistojen osapuolilta palkkioita, vaan sopimusosapuolilta, eli EUlta ja Yhdysvalloilta. Tämä järjestelmä, joka liittyy tähän investointituomioistuimeen sinänsä, on järjestelmä, joka on saanut innoitusta monista olemassa olevista tahoista. Yksi niistä on tämä VTOn vetomuselin. Ja siellä on sitten tällainen kuukausipalkkio, joka maksetaan tuomareille, eli varmistaa ne, ovat käytettävissä. Ja sitten vielä palkki, joka liittyy työhön, jota todella on tehty jossain kiistassa. Mutta kaikki nämä ovat sitten julkisia palkkioita julkisviranomaisten taholta. Eli mitään kannustinpalkkioita ei ole, jotta tuomarit käsittelisivät mahdollisimman monia kiistoja. Ja myöskin kun heidät on nimitetty, he eivät voi tehdä työtä juristeina investointikiistoissa. Ja tähän vetoomustuomioistuimeen tulee siis kuusi jäsentä, eli kaksi EU-sta, kaksi Yhdysvalloista, kaksi kolmansista maista. Hyvin samantyyppinen järjestelmä joka liittyy vetomustuomioistuimeen, joka käsittelee näitä valituksia. Ja sitten sama palkkiojärjestelmä on tässäkin käytössä. Etiikka, puolueettomuus, riippumattomuus – Näistähän oli jo Sitan osalta ja Singaporen sopimuksen osalta mietitty näitä käytännessääntöjä, ja siinä oli otettu mallia kansainvälisestä juristiliitosta. Tästä tulee nyt sitovaa, kun katsotaan näitä vetomustuomioistuimen jäseniä ja tuomareita. Ja sääntöjen täytäntöönpano ei enää ole tuomarien kontolla itsellään – vaan silloin mukana on myöskin tuomioistuimen presidentti ja vetoomus tuomioistuimen puheenjohtaja, mutta sitten on vielä kolmas osapuoli. Meillä on eri vaihtoehtoja. Se voi olla vaikka pysyvän valitusomioistuimen puheenjohtaja tai sitten pääsihteeri tai sitten joku kansainvälinen järjestö, joka käsittelee juridisia kysymyksiä ja jolla on sellainen maine, että se pystyy hoitamaan tällaiset kysymykset puolueettomasti ja oikealla tavalla. Sitten rahoituksesta on jo keskusteltu. Yksi huolenaihe liittyy kolmansien osapuolten rahoitukseen näissä kiistoissa sen vastineeksi, että saa osan sitten korvauksista – Tämä on yksityinen järjestely, jota ei voida estää, mutta siitä voidaan tehdä kuitenkin läpinäkyvä ja varmistaa, että kaikki tietävät tämän ja että tuomioistuin tietää ja ottaa huomioon tällaisen kolmannen osapuolen rahoituksen sitten, kun tulkitaan näitä kysymyksiä. Yksi kysymys liittyy tämän järjestelmän kustannuksiin ja monimutkaisuuteen. Olemme tehneet alustavia laskelmia Eli mitä näyttöä nyt ei ole vielä, mutta sen pohjalta mitä tiedämme aikaisemmista kiistoista ja myöskin kun katsotaan kokemuksia vto järjestelmässä ja arvio EUn osalta, TTIP-tuomioistuimen osalta olisi puolitoista miljoonaa euroa. Ja se kuulostaa aika kohtuulliselta summalta, kun verrataan sitä siihen, mitä saadaan aikaan, mitä tulee kiistojen uskottavuuteen, koska niissähän saattaa olla kyse erittäin suurista summista. Mekanismien moninaisuudesta saattaa tulla kysymys. Ja sitten osa tästä keskustelusta on osoittanut, että ollaan yhä enemmän yhtä mieltä siitä, että kyse on olisi monenvälisestä instituutiosta, joka vastaa näistä kiistoista, ja monenvälinen instituutio tarvitsee sitten monenvälistä konsensusta. Ja se onnistuu ainoastaan ajan mittaan. Ja me aloitamme tämän työn välittömästi, otamme yhteyttä samanmielisiin maihin ja alamme sitten luoda tätä konsensusta monenväliseen instituutioon. Ja ehdotuksessamme on sitten siirtymäajan säännöksiä, Eli kun tällainen monenvälinen instituutio aloittaa toimintansa, niin voidaan varmistaa se, että kompetenssia siirretään kahden tason järjestelmästä monenväliseen järjestelmään. Ja sitten investoijan asema. Miten tämä nähdään investoijan kannalta? Olemme kuulleet valituksia näistä lisääntyvistä kuluista, monimutkaisuudesta, ajallisesta venymisestä. Ja näitä aikataulua ja monimutkaisuutta lisää, mutta siihen ei voi vaikuttaa. Eli se liittyy tähän juuri tähän valitusmahdollisuuteen. Ja että tämä järjestelmä on vakaa. Se on hyvä syy sille, että tämä järjestelmä on niin monimutkainen. No jonkinlaista tasapainoa tietysti pitää saada aikaan, ja meillä on tiukat aikarajat eri vaiheille tässä prosessissa. Ja jos verrataan nyt näitä aikatauluja keskivertokestoihin näissä tapauksissa tällä hetkellä, niin ne ovat aika hyvin pärjänneet näissä vertailuissa. Olemme rajoittaneet kustannuksia ja olemme rajoittaneet näiden kiistojen itsensä kustannuksia. Ja sitten nämä osapuolet eivät enää maksa näitä palkkioita, vaan ne maksavat omat juristikulunsa. Ja jos he, ne häviävät, niin silloin rahansa saa takaisin, jos voittaa siis, mutta jos haaskaa kaikkien aikaa, niin sitten saa maksaa. Eli tässä nyt halutaan kompensoida investoijille aiheutuvia haittoja. Ja tälläkin tavalla voidaan saada takaisin luottamusta investointi kiistanratkaisumekanismiin. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että EUn investoijat saavat saman verran suojaa kuin muut kolmansien maiden edustajat he hyötyvät edelleen perustakeista, jotka ovat samantyyppisiä kuin ne, joita annetaan eurooppalaisille investoijille omien lainsäädäntöjemme pohjalta. Ja sitten kiistan ratkaisua voidaan myöskin laadullisesti parantaa huomattavasti. Eli viime kädessä luotamme siihen, että tällä tavalla saadaan investointeja Eurooppaan – ja näin ulkomaiset investoijat saavat lisätakeita siitä, että Euroopassa heitä kohdellaan lain, lakia kunnioittain ei paremmin, mutta ei myöskään huonommin kuin eurooppalaisia investoijia. No niin, taidan nyt päättää tähän ja olen sitten valmis vastaamaan kysymyksiinne. Ja me kaikki tunnemme nyt tämän ehdotuksen aika hyvin, mutta usein tulee esiin yllättäviä kysymyksiä, eli suoka anteeksi, jos joudun palaamaan näihin kysymyksiin myöhemmin sitten, että pystyn niin kunnolla vastaamaan. Kiitos. On. Kiitos oikein paljon, Mauro. No, nyt antaisin puheenvuorot varjoesittelijöille ja heidän jälkeensä muille valiokunnan jäsenille. Krista Sovoldin sijaan äh, vuorossa on Rova Saifi, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Aira Pehtisön tästä puheenvuorosta. Kuten sanoitte, joku kuukausia me olemme pyytäneet, että tämä isds sieto ja valtionvälinen riidanratkaisumenettely äh, korjattaisiin ja äh, korvattaisiin sellaisella menetelmällä, joka vastaa avoimuusvaatimuksia ja myöskin vetoomustarvevaatimusta. Vaikuttaa siltä, että uusi ehdotus menee oikeaan suuntaan, mutta meidän täytyy olla tarkkoja ja valvoa sitä, että nämä ehdot toteutuvat myöskin neuvottelujen aikana eri kumppaneiden välillä. Meidän täytyy valvoa sitä, ettei väärinkäytöksiä ilmene eikä oikeuden käyttöä poljeta. Haluaisin jonkin verran tarkistuksia moniin asioihin aivan ensiksi liittyen tähän uuteen järjestelmään. Minkälaisia reaktioita olemme saaneet kumppani valtioilta, joiden kanssa neuvotellaan tällä hetkellä, ovatko ne valmiita hyväksymään tämän uuden järjestelmän ja onko teillä jo Yhdysvaltain kanssa käytyjä neuvotteluja aiheen tiimoilta muita täsmennyksiä. Voisitteko kertoa, minkä tyyppistä tukea pk-yritykset voisivat saada tähän uuteen järjestelmään turvautuessaan? Onko niitä varten suunniteltu taloudellista tukea, muita täsmennyksiä? Valiokunta monen kertaan on todennut, että tämä uusi järjestelmä estäisi väärin käytösten omaisten kanteiden tekemisen. Voisitteko kertoa hiukan enemmän, kuinka näiden väärinkäytösten tekeminen estettäisiin? Ja mitä tulee investointituomioistuimen komissio on kertonut, että se tulee tekemään sen luomisen tiimoilta yhteistyötä muiden valtioiden kanssa. Voisitko kertoa, mitkä nämä valtiot, jotka ovat jo olleet kiinnostuneita yhteistyöstä, ovat? Kiitoksia. Kiitos. Nyt minulla on puheenvuoro. Minä olen itsekin varjoesittelijä Mm, kyllä hiukan yllätyin. Ja mm, toki myös ilahtuin, että komissio on näin vakavasti ottanut Euroopan parlamentin päätöslauselman ja sen todella täytäntöön pannut. Mm, siinähän oli koko joukko ehdotuksia menettelyn suhteen, siis riippumattomat tuomarit, jotteivät äh, nämä Äh, tuomarit voineet olla kiista osapuolten nimittämiä jatkossa ja että menettely on mahdollisimman seurattava. Vieläkin tärkeämpää mielestäni on se, että kun vaaditaan selkeää menettelyä oikeudesta säännellä, siis tässä äh, toisen kappaleen toisessa artiklassa Right to Regulate äh, on koko tekstissä, kautta koko tekstin mukana. Ja kun ajatellaan lainsäädäntömuutoksia, mm, jotka välillä herättävät pitkiä valitusprosesseja, niin että tämä tässä artiklassa kaksi, sen alakohdassa kaksi nimetään, että toki ähm, investoijien täytyy ottaa huomioon se, että lainsäädäntö investoinnin aikana saattaa muuttua. Tämä on tärkeä periaate. Ja se, että nämä hyvin epäselvät valituskantelumenettelyt nyt määritellään selvästi, puhutaan reilusta ja mm, samasta, samanlaisesta kohtelusta, niin että tämä todella rajoitetaan näihin syrjiviin käytäntöihin ja kun puhutaan sitten artiklan 2 kolmannen alakohdan määräyksistä todetaan, että tietyt tapaukset eivät sisälly esimerkiksi näissä, näihin takavarikkomääräyksiin. Joten kyllä tässä on rajoja vedetty ja komissio on ottanut aimoharppauksia oikeaan suuntaan. Ja samoin sitten muutama seikka, jotka estävät tällaiset äh, epärehelliset kantelut, äh, esimerkiksi tämä kustannuspuoli tai maksupuoli, kuka maksaa. Sitten kun puhutaan näistä säännöistä, niin toki täytyy neuvotella, jatkaa neuvotteluja. Ja toiseksi asiakirjassa, keneltä se nyt, tai milloinkaan se olikaan komission asiakirja, kohan se mahtoi olla, niin oli kaksi vaihtoehtoa verrattuna kansallisiin valitusteihin, eli tässä on tällainen U-käännös, mahdollisuus, että lähtee tiettyyn suuntaan, mutta sitten tekeekin käännöksen. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että jo alussa pitää valita tai valitsee sen, että mitä oikeudellista tietä lähtee kulkemaan. Mutta ehkä voitte vielä kertoa, että miksi vain tämä U-käännös vaihtoehto on jätetty tähän mukaan. Mielestäni tekstissä on koko joukko myönteistä, mutta kun puhutaan sijoittajien velvoitteista, niin tämä jää aika ohueksi paperiksi. Kyllä, sijoittajien oikeudet ovat yksi asia, mutta entäpä heidän velvoitteensa esimerkiksi vuodelta 2011, niin nekin olisi ihan yhtä lailla muotoiltava. Tässä se, mitä minä halusin sanoa, ja nyt vuorossa on Emma. Ole hyvä. Thank you. Um, and th- Kiitoksia, kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle kertomaan uudesta järjestelmästä ja siitä, kuinka se saattaisi toimia nyt ja tulevaisuudessa. Minäkin pohdin eh, näitä keskusteluita, joita on eh, käynnissä niiden valtioiden kanssa, joiden kanssa käymme neuvotteluja, joiden kanssa haluaisimme käydä neuvotteluja. Pohdin, mikä niiden mielipide tästä järjestelmästä oikein on. Ja haluaisin myöskin tietää, mihin tämä tuomioistuin sijoittuisi Euroopan unionin oikeudellisen järjestelmän sisällä, missä se sijaitsisi ja mikä sen suhde Euroopan unionin lainsäädäntöön on. Huolia on ilmassa liittyen siihen, kuinka järjestelmä toimisi ja myöskin siihen, että kuinka tuomarit valitaan. Heitä olisi viisi, heidät pitäisi edustaa Euroopan unionia, kuinka heidät siis valittaisiin ja kuinka voisimme varmistaa, että heillä on riittävä asiantuntemus Euroopan unionin eri oikeudenkäytön suhteen. Meillä on eri oikeudenkäyttöjärjestelmiä, jopa Englannissa ja Skotlannissakin eri. Ja jos noin kaksi tuhatta olisi heidän korvauksensa kuukaudessa, niin he olisivat maailman edullisimmat tuomarit. Kuinka voisimme turvata sen, että nämä luvut pidävät paikkaansa? Ja olisiko tämän valiokunnan rooli mahdollisesti nimittää tuomarit ja nyt kun meillä on tilanne, että joka kerta ollaan lisätty tuomareiden määrää. Me voisimme päätyä tilanteeseen, jossa meillä olisi erittäin kallis tuomioistuin. Very much. Kiitoksia sitten Maritse. Kiitos. Ja kiitos siitä, että esittelitte meille nämä komission ehdotukset, että tähän parlamentti on pyytänyt ja mukavaa, että olette tätä todellisena prioriteettina käsitelleet komissiossa. Euroopan parlamenttihan on kautta eri poliittisten puolueiden todennut, että pidämme äärimmäisen tärkeänä tätä TTIPin kiistojen ratkaisumenettelyä. Todella siis juuri ajatellen soveltamisalaa, ajatellen tuomarien riippumattomuutta ja niin edelleen. Ja niin kuin tässä todettiin, niin meidän nämä huolenaiheemme suunnitelmissanne kyllä on otettu hyvin huomioon. Tässä pyritään kohti monenvälistä järjestelmää ja se on näkymänä hyvin tärkeää. Minäkin haluaisin kuulla, niin kuin kollegat, että moniko maa on ilmaissut tukea komission tai siis EUn ehdotuksille ja mikä on neuvoston kanta? Ovatko jäsenvaltiot nyt aktiivisesti hakemassa tukea muilta tälle uudistetulle järjestelmälle? Sitten kysyisin, että mitenkä nyt olemassa olevat kahdenväliset sopimukset Äh, jotka vielä todella ovat siis voimassa, mutta tavallaan vanhentuvat, äh, niin mitenkä ne sopivat tähän kuvioon? Onko tar- tarkoitus äh, sulattaa ne tähän monenväliseen järjestelmään matkan varrella? Miten voidaan välttää se, ettei synny jonkin näköistä mahdollista shoppailua niin, että haetaankin itselle edullisinta tuomiovaltaa, jos vaikkapa EU-maalla on kolmannen maan kanssa kahdenvälinen sopimus, niin voitaisiin pyrkiä valitsemaan joko tämä kahdenvälinen ulottuvuus tai monenvälinen. Miten komissio on ajatellut näitä kahdenvälisiä sopimuksia? Ja sitten kun puhutaan juuri TTIPistä, tietää, niin mitä Yhdysvaltain hallitus tai kauppaedustajat ovat äh, ajatelleet näistä EU-ehdotuksista. Mm, tämä on hyvin vilkas keskustelu, jota täällä on käyty ja olen varma siitä, että Yhdysvallat on seurannut tätä vilkasta keskustelua. Haluaisin kuulla heidän kannoistaan. Entäpä kanadalaiset? Myös hyvin kiinnostava kysymys. Onko heiltä tullut jotain palautetta? Ja kun ajatellaan tätä budjettia, ehdotettua talousarviota, tällaiselle äh, olemassa olevalle äh, tuomioistuimelle, jota toivottavasti ei tarvita koskaan, mm, siis äh, toivottavasti tällaisia kiistoja ei synny. Tarkoitus olisi siis toimia niin, että tuomarit olisivat ikään kuin kutsuttavissa tarvittaessa. Kuka tämä sitten maksaa, vaikka tässä aika maltillinen budjetti olisikin, niin kuka maksaa viulut? Sitten haluaisin vielä kuulla sitä, että minkä lain pohjalta päätökset tehtäisiin vai tullaanko näitä yksityiskohtia hiomaan TTIPin puitteissa erikseen. Ja sitten vielä käytännöllinen kysymys. Monet varmaan haluavat kuulla, että onko tälle tuomioistuimelle ää, äh, ajateltu jotain toimipaikkaa vai olisiko tällainen siirty, siirtyvä äh, tuomioistuin, joka matkustaisi sinne, missä tarvitaan. Kiitos. Kiitos. Olemme saaneet jo monilta EUn kaupungeilta tätä varten kyllä tarjouksia. Sitten Helmut, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Patricioni näistä selvityksistä, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Tietysti näihin puututaan myöskin kansalaisten keskuudessa heti, eli tämä on keskustelu, jota käydään nyt parlamentissa ja sitä seurataan jäsenvaltioissa, koko EU:ssa, mutta myöskin varmasti Yhdysvalloissa. Eli siksi mielestäni on ihan hyvä ja haluaisin kiittää siitä, että tämä luonnos on jo julkistettu, koska siinä on esitetty tämä linja. Ja meillähän oli kuulemisia ja siellähän nyt kävi selväksi, että EUn jäsenvaltiossa on vastahakoisuutta TTIP-neuvotteluihin liittyen. Ja sitten tänäisistä tiedoista päätelen, eli siis nämä 150 000 puheenvuoroa, nehän ovat ilmeisesti vain 5 prosenttia. Eli on puhuttu siitä, pitäisikö näitä neuvotteluita jatkaa. Ja monet ovat nämä torjuneet kokonaan. Eli tämä ehdotus nyt osoittaa, mikä osio tästä menee selvästi eteenpäin ja mistä pitää edelleen keskustella – julkisuudessa, mitä liittyy tähän ISTS-kysymykseen nimenomaan. Sitten kolme asiaa. Tehän tiedätte, mikä on ryhmämme kanta. Olemme hyvin kriittisiä ja mielestämme näitä tätä ei tarvita, tätä ISTS. Ja siksi kolme asiaa, jotka nyt vähän selventävät tätä. Ensinnäkin tämä investointituomioistuinjärjestelmä – Oikeastaan tämähän on vain jatkoa ISDSlle kuitenkin. Eli tässä sitten kaksi osapuolta määrittelee nämä tuomarit, mutta nämä eivät oikeastaan ole tuomareita, vaan henkilöitä, jotka ovat juristeja ja joilla on näissä kysymyksissä kokemusta. Tällainen artikla 9.4. Ja sitten on ehdotettu, että olisi kolme tuomaria jälleen tässä, jotka tekevät päätöksen sitten sopimustekstin pohjalta. Ja se on tietysti ihan järkevää, jos tässä järjestelmässä pysytään, mutta se on sitten eri asia, kun katsotaan tätä lainsäädäntöä Yhdysvalloissa ja sitten kaikissa EUn jäsenvaltioissa ja sitten kun on vielä alue- tai kunnallistaso, jos siellä on erilaisia sääntöjä liittyen mark- markkinalainsäädäntöön tai investointeihin. Ja sitten on tällainen palvelu- ja investointikomitea, joka päättää, onko joku tapaus perusteltu ja mikä olisi sitten oikeudenmukainen ja reilu menettelytapa. Eli tämä liittyy tähän artiklan 3.3. Eli mikä sitten on investointien määritelmä ylipäänsä? Monet tulkitsevat asian niin, että yritys tulee ja rakentaa tehtaan ja luo työpaikkoja. Mutta tässä on nyt ehdotettu tässä määritelmässä tämä mennään pidemmälle. Eli ulkomaan investoinnit, niitä suojellaan laajalla tavalla. Ne eivät kuitenkaan ole sama kuin yrityslaina tai osakkeet tai sitten jonkun yrityksen erityistoiminnat. Ja sitten odotus, voitto-odotukset, mitä tulee resurssien käyttöön esimerkiksi. Ja nämäkin tulee suojata. Ja nyt sitten täytyy kysyä, millä tavalla tällainen elin tai päätöksen taso voi tässä toimia. Ja sitten Bernd Langekin esitti tästä kysymyksen, eli investointien velvoitteet, nekin pitäisi mainita. Eli voidaan sitten tietysti torjua tiettyjä toimia yrityksissä, jotka yritys, yrityksen etujen pohjalta ovat tarvittavia, mutta jos ajatellaan koko aluetta tai kuntaa, niin niiden edut eivät tule sitten huomioon otetuiksi. Eli edelleenkin, jos on vaikka Chevron vastaan Ecuador, eli tästä ongelmasta on 30 vuotta, mutta sitä käsitellään edelleen. Eli millä tavalla julkinen taho tai aluetaso voi sitten suojautua tällaisissa kysymyksissä. Ja sitten tämä kustannusongelma. Mehän tiedämme jo hiukan näistä asioista. Tästä nyt on puhuttu jo puolentoista vuoden ajan. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa viime kädessä? Eli jokaisen täytyy maksaa omat kustannuksensa, oli kyseessä vaikka pienestä tai pk-yrityksestä. Eli kun he haluavat hyödyntää näitä TTIP-neuvottelujen tai SETAn sääntöjä, niin ne ovat alakynnessä, koska he eivät voi lähteä kustannusten puolesta tällaiseen menettelyyn. Eli tässä nyt heti aluksi luodaan epäsuhtaiset olosuhteen. Eli meidän pitäisi kyllä kaiken kaikkiaan miettiä, miettiä uudelleen näitä peruskysymyksiä ja miettiä tätä oikeusvaltiomenettelyä pohjautuen tämänhetkisiin menettelyihin. Ja siinä pitää olla selkeät menettelyt, selkeät valitusmenettelyt ja muut. Kiitos. Kiitokset sitten Tanik. äh... Kiitoksia Bengt ja kiitoksia vierallemme tästä esityksestä. Kiistämättä te olette tehneet paljon töitä. Ja olen sitä mieltä, että luovuutenne on kaikkein vahvimmillaan tässä ehdotuksessa tämän järjestelmän nimeämisen suhteen. Te onnistuitte tekemään ehdotuksia, jotka kiistämättä parantavat äh, ISDS-järjestelmää monissa asioissa, mutta lopultakin te olette ovelampi. Te muutitte täysin nimityksen. Te poistitte sen, mikä tässä nyt on koko asian ydintä, ydintä nimittäin investoijien valtion välisen riidan ratkaisun. Te olette siis poistaneet tästä investoijat ja valtiot tällaisella äärimmäisen epämääräisellä nimityksellä, mitä tulee sen asemaan ja mitä tulee sen toimijoihin. Tämä on siis hyvin luova. Te toteatte, että tämä ei enää ole ISDS-järjestelmä, vaan jotakin aivan muuta. Ja kun tarkastellaan tätä asiaa, olen sitä mieltä, että kyseessä on kuitenkin loppujen lopuksi sijoittajien ja valtion välinen riidan ratkaisumenetelmä eli ISDS-järjestelmä. Parannuksia on tapahtunut tuomareiden suhteen kiistatta, mutta tässä toistaisin Helmutin kritiikkiä. Jos ymmärsin oikein, nämä uudet riidanratkaisijat ratkaisijat tulevat äh, saamaan jonkinlaisen korvauksen, korvauksen tämän menettelyn kautta. Mutta kun näemme, minkä tyyppiset äh, erotuomarit näissä järjestelmissä toimivat, he eivät tule tyytymään sellaiseen korvaukseen, että te olette suunnitellut uskoakseni. Eli olisi mielenkiintoista tietää, kuinka he muutoin ansaitsevat elantonsa. Tämä saattaisi johtaa eturistiriitatilanteisiin, ja käsittääkseni tämän paneelin puheenjohtaja tekee päätöksen eturistariita tilanteessa ja sehän ei ole täydellinen paras mahdollinen järjestelmä, jota voitaisiin taata, ettei eturistariitoja esiinny. Tämä oikeus tehdä, oikeus laatia lakia, tämähän on uusi slogan, jota käytetään, että ei ole oikeutta sekaantua lain säätämiseen. Sitä toistellaan jatkuvasti, mutta lopultakin tässä kyseessä ei ole vain se, minkälaisia perusteltuja odotuksia investoijilla on tämän menettelyn suhteen. Ja tässähän on säilytetty tasapuolisen kohtelun periaate ja lopultakin nämä erotuomarit, jotka tuodaan peliin, eivät tule koskaan tila, toteamaan, että jokin tietty laki ei pätisi. Tässä kyseessä on se, että tuomarit voivat tuota, että ne menettelyt, joihin ollaan turvauduttu, eivät vastaa kansainvälisiä sopimuksia, siis ei lainsäädäntöä, vaan sopimuksia. Ja tässä suhteessa minusta vaikuttaa siltä, että ette vieläkään ole tätä kansallisen lainsäädännön suojelun ongelmaa ratkaisseet. Siis ei ole mahdotonta, että investoija tulisi tekemään kantelun liittyen äh, investointinsa kohtaloon. Ja tämä ei enää ole. Te sanotte äh, argumentissanne, että kun julkiset toimijat rekrytoivat tuomarit, tämä ei ole enää yksityinen järjestelmä. Minä en ole sitä mieltä, että jos meillä on järjestelmä, joka kiertää, tekee mahdolliseksi kiertää kansalliset tuomioistuimet, oikeusjärjestelmät, että näin olisi minusta, jos tällainen järjestelmä on olemassa, se on yksityinen järjestelmä ja intressit, joita se koskettaa ovat yksityisiä. Ja tässä jälleen kerran yritys voi valita todellakin. Sehän ei voi turvautua molempiin, mutta se voi vertailla sitä, että toisin tavoin se voisi tehdä kanteen julkiseen tuomioistuimeen ja toisin perusteluin tehdä kanteen tähän ISDS-tuomioistuimeen, Eli tässä on sekä julkinen että yksityinen tuomioistuinjärjestelmä, joihin se voisi vedota. Ja se voisi pyrkiä saamaan tässä yhteydessä hyödyt molemmista järjestelmistä irti. Minä pidän hyvin paljon Rova Malmströmin määritelmästä, jossa hän sanoi, että meidän pitää olla sellainen järjestelmä, johon kansalaiset voivat täysin luottaa. Näin hän suurin piirtein sanoi. Ja nyt kuitenkin erona on se, että kansalaiset eivät voi tähän uuteen tuomioistuimeen vedota. Se on tilanne, jossa kansalaiset, ammattiliitot, kuluttajajärjestöt eivät voi tähän tuomioistuimeen vedota, vain yksityiset investoijat voivat niin tehdä. Ja meillä on yhä kysymys, voi mennä siitä, syrjittäisinkö positiivisesti ulkomaisia investoijia kotimaisiin investoijiin verrattuna. Vielä kaksi asiaa, jos sallitte. Minulla on paljon asioita, mutta varmaankin jatkamme tätä keskustelua muihin asioihin liittyen vielä tarkemmin. Vaikuttaa siltä, että Roo Malmström on torjunut ajatuksen, että Euroopan unionin tuomioistuimen kantaa asiaan pyydettäisiin. Vaikuttaa siltä, että Euroopan komissio hyvin usein. Ja tämähän on mielenkiintoista ja ovellaa turvautuu tuomioistuimeen saadakseen lausunnon, vaikka jokin sopimus ei ole täysin valmis tai lainsäädäntö ei ole vielä loppumetreillä. Tämä on älykästä ja minä en tässä näe oikeudenkäytöllistä syytä, miksi komissio ei voisi turvautua tuomioistuimeen ja pyytää Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntoa. Ja lopultakin te parantelette järjestelmää, jonka suhteen minkäänlaista perustelua ei ole vieläkään annettu. Miksi tällainen järjestelmä pitää olla edes olemassa, huolimatta äh, näistä menneisyyden perusteluista. Meillä ei ole yhtään nykyistä tutkimusta, joka osoittaisi, että me voisimme todeta, että tämä järjestelmä, joka tulee maksamaan melkoisen paljon, kun sitä käynnistetään, olisi parempi kuin nykyinen järjestelmä, jossa yritykset turvautuvat kansalliseen oikeuslaitokseen. Tämä on kaikkein suurin kriki, kritiikin aiheeni. Te tässä eh, tiettyjen ryhmien, parlamentin ryhmien vastaatte, mutta te ette puutu tähän perusongelmaan. Tämä järjestelmä on täysin hyödytön Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten eh, Rova Vikin. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vierastamme siitä, että hän on tullut valiokuntaamme tänään. Niin kuin äh, varmaan arvaattekin, äh, olen tiukasti sitä mieltä, että ISTS TTIPin puitteissa ei tarvita. Kuuntelin hyvin suurella mielenkiinnolla esityksenne ja näen tässä kyllä joitain parannuksia, mutta huomattavasti useampia huolenaiheita kuitenkin. Tässä annetaan investoijille sellaisia oikeuksia, joita periaatteessa kotimarkkinoilla ei ole. Toki kun ajatellaan ulkomaisia investoijia ja ajatellaan kansallista oikeudenkäyttöä. Tässä on tiettyjä haasteita, mutta kyllähän kansainväliset sijoittajat voivat sitten jatkossa mennä suoraan tähän kansainväliseen välitystuomioistuimeen, mutta kansalliset eivät. Heillä on siis vähemmän oikeuksia. Ja ähm, kansainväliset sijoittajat, hehän voivat sitten kokeilla onneaan. Ja tässä on aivan selveä, sel- selkeästi nyt vaarana se, että lähdetään hakemaan oikeutta sieltä, mistä luullaan sitä löytyvän itselle edullisella tavalla, eli lähdetään shoppailemaan. Ja jos haetaan vaikkapa kahta eri korvausta, niin voidaan esittää kaksi eri hakemusta. Samanaikaisesti siis voidaan hakea oikeutta paikalliselta tuomioistuimelta ja tältä kansainväliseltä tuomioistuimelta. Eli kaksi rinnakkaista hakemusta ovat täysin mahdollisia. Tai kaksi samanaikaista hakemusta. Mitä näihin menettelytapoihin tulee ja ajatellaan sitten eh, ei TTIP-maita, jos ajatellaan kolmansia maita, jos on vaikkapa toimii pääasiallisesti toiminta on kolmannessa maassa ja sitten on joku pienen pieni tytäryhtiökaltainen toiminta Yhdysvalloissa, jotta pääsee tämän kansainvälisen tuomioistuimen toimialaan. Minä en siis ollenkaan ymmärrä, mitä hyötyä tästä olisi. En ole myöskään yhtään optimistinen kuin puheenjohtajamme herra Lange. Minä en näe, äh, että tämä ehdotus olisi selkeä, selkeä liittyen tähän äh, right to regulate oikeus äh, säännellä lausekkeeseen, kun ajatellaan vaikkapa ihan yleistä turvallisuutta ja niin edelleen. Kyllä minä pidän hyvänä sitä, että tuomareita eivät osapuolet pääse nimittämään, mutta mutta e, ketkä nämä tuomarit sitten tulevat olemaan? Ovatko he aivan varmasti riippumattomia? E, mikä sen oikeastaan, mikä sillä on oikeastaan takuuna, koska edelleenhän e, investoijat ovat ainoa taho, joka voi käynnistää jutun käsittelyn, joten kyllä tässä mielestäni on vielä monia suuria ongelmia. Kiitos oikein paljon. Sydämelliset kiitokset teille. Nyt minulla on täällä vielä kahdeksan muuta puheenvuoropyyntöä, joten kollegat pyytäisin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta Maurolla on sitten vielä aikaa vastatakin. Seuraavaksi uh, äh, Jude. Thank you uh, very much. Um, I recognize that... Kiitoksia. Ymmärrän, että komissio tuntee, että siihen kohdistuu paineita tämän ISDSn takia ja koska kansalliset sitä vastustavat – Monet meistä haluamme pidättyä kommenteista ennen kuin meillä on kunnollinen analyysi ja katsomme, onko todella parannuksia, ovatko ne konkreettisia parannuksia. Ja te olette puhuneet monista huolenaiheista, mutta periaatteessa kysytään vielä erillisestä oikeusjärjestelmästä investoijille ulkomailta, ja se on sitten huono kotimaisten investoijien kannalta. Ja miten sitten voidaan yhdistää tämä järjestelmä ja sisämarkkinasäännöt. Olisi hyvä, jos näitä tietoja olisi käytössämme, koska suuria huolenaiheita liittyy tähän juristien keskuudessa. No, paljon on jo puhuttu, eli otan esiin nyt ainoastaan yhden asian, joka minua huolestuttaa, eli tämä oikeus säännellä. Kuinka vankkana pidätte näitä sääntöjä kun muistetaan, että hallituksen täytyy edelleen osoittaa, että kyseenalaistettu politiikka oli tarpeen, jotta päästiin tavoitteisiin, jotka liittyvät julkiseen etuun. Eli kuinka vankka tämä on hallituksille, jotka haluavat uudelleen kansallistaa julkisia palveluita tai ryhtyä toimiin eri poliittisen politiikan aloilla. Meillähän on puhuttu näistä oikeutetuista odotuksista, ja juristit ovat olleet huolissaan tästä käsitteestä. Ja sitten vielä yksi iso kysymys. On sanottu, että tämä koskee tulevia kauppasopimuksia, mutta entä sitten sitä, jos Malmström sanoi, että hän ei aio sitä enää avata uudelleen? Kiitos. Äh, Rova, minä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Fabriciania siitä, että hän on vieraanamme. Minulla on muutama hyvin keskeinen kysymys. Ähm, mieluummin pyytäisin, että vastaatte näihin mahdollisimman syvällisesti. Kun ajatellaan tätä järjestelmää, niin se on edelleen tällainen välitysjärjestelmä, sovittelujärjestelmä, jossa investoijat voivat kannella valtioista valtioille, mutta ainakin Saksan ministeri Gabriel ja hollantilainen kollegansa keväällä totesivat, että ulkomaiset investoijat eivät saa parempaa kohtelua kuin kansalliset täällä EU:ssa. Miten te tämän nyt selitätte sitten eurooppalaisille ministereille, jotka näin totesivat? Toinen kysymys, mitä mahdollisuuksia tarjoatte kotimaisille investoijille kannella oman maansa toimista. Sitten kolmas kysymykseni. Malmström on todennut toistuvasti, ettei halua käynnistää neuvotteluja Kanadan kanssa. On koko joukko esimerkkejä siitä, että yrityksillä on tytäryhtiö toisessa maassa ja sitä kautta sitten käynnistävät kantelun oman maataan vastaan. Miten voitte välttää sen, etteivät esimerkiksi amerikkalaiset tee juuri näin kiertämällä järjestelmää? Entäpä sitten kansallinen lainsäädäntö EU-maissa tai vaikkapa Yhdysvalloissa? On, ovatko tähän liittyvät puutteet, onko ne otettu huomioon? Miksi ette pikemminkin puutu näihin puutteisiin? No sitten Viimeinen kysymykseni. Olemme nähneet tällaisesta niin esimerkiksi kun on tehty polttoaineen laatua koskevassa direktiivissä tiettyjä määräyksiä tai kloonaukseen liittyviä määräyksiä tai maitohapon määrään liittyviä määräyksiä lihassa, niin mitenkä tällainen vaikutus voidaan neutralisoida tässä tulevassa sovittelujärjestelyssä. Kiitoksia ja sitten Ime. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Petri Johnille tästä esityksestä ja siitä, että voimme nyt keskustella tänään kanssanne. Menettelyyn liittyvä kysymys. Miten hoidetaan se, että tässä keskustelussa täytyy ensinnäkin, tämä täytyy mennä läpi parlamentissa, kun neuvottelemme Yhdysvaltojen kanssa – Onko meillä takeita siitä, että se, mikä viime kädessä hyväksytään Euroopan parlamentissa, on se, mikä hyväksytään sitten neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Ja toiseksi sitten muut sopimukset, joista tällä hetkellä neuvotellaan, otetaanko malliksi sitten se, mikä nyt hyväksytään, jos katsotaan tätä siis TTIP-neuvotteluita, siis millä tavalla voidaan hyväksyä tällainen neuvottelumekanismi riippumatta siitä, että haluaisin kyllä kunnolla lukea nämä alaviitteet ja tutustua tähän sisältöön. Ja sitten yksi asia, joka huolestuttaa minua, koska tässä nyt oli vähän ristiriitaisuuksia, kun katsottiin komission tietoja verrattuna siihen, mihin on sitten viitattu tuomarien päätöksissä. Eli Pystykö komissio kunnolla hallinnoimaan näitä kyseenalaisia menettelyitä, jotka liittyvät tuomarien toimintaan? Eli haluaisin nyt sitten hälventää tätä epätietoisuutta. Kiitoksia sitten Rinda. Thank you very much. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Te Sanoitte, että puhukaa tiiviisti, mutta silti haluaisin 30 sekuntia käyttää siihen, että Mauro Petriccionia kiitän ja myöskin komissiota kiitän. Tämä aloite on mielestäni erittäin hyvä, sillä aloite ja ehdotus tulee olemaan tämän päivän keskustelun jälkeen parempi kuin ennen. Ja myöskin parempi se tulee olemaan sen jälkeen, kun saatte sidosryhmiltä palautetta. Me keskustelemme täällä luonnollisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltain mekanismista, joka tulisi TTIP-sopimukseen mukaan, mutta tällä on laajempiakin vaikutuksia. Tästä tulee todennäköisesti mielestämme globaali malli sopimuksissa. Te olette puhuneet sijoittajien ja valtion välisestä riidenratkaisumekanismista ja siirtymävaiheen mekanismista, joka johtaisi näistä kahden välisistä mekanismeista moni en puolien välisiin järjestelmiin, kun ne syntyvät. Ja tässä meidän pitäisi myöskin pohtia eurooppalaista järjestelmää Ähm, investoijien ratkaisussa, sillä meillä on melkoisen paljon kahdenvälisiä sopimuksia, joissa on ISDS-mekanismeja läntisten ja itäisten jäsenvaltioidenkin välillä olemassa. Äh, minulla on Marke Schaaken kollegani kaltainen kysymys. Minähän tulen itse kuitenkin itä, ähm, itäisestä jäsenmaasta, joten puhun suorempaan. Mitä tulee tapahtumaan tai oletteko te suunnitelleet, että meillä olisi Euroopan unionin sisäinen suoja tuomioistuin nykyisen järjestelmän kaltainen, jossa ratkottaisiin niitä Euroopan unionin jäsenmaiden välillä? Vai onko teillä suunnitelma, että nämä Euroopan unionin sisäiset osiot pikkuhiljaa päätettäisiin – poistettaisiin ja että ne otettaisiin sitten mukaan sisämarkkinasäädöksiin tai johonkin muihin säädöksiin. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos sitten Maria. Kiitoksia nyt toista, mitä on jo sanottu, mutta voimme olla iloisia yhdestä asiasta, eli että komissio on nyt toiminut näiden kuulemisten jälkeen, joita oli ISDSstä. Valtaosa ihmisistä, jotka vastasivat, vastustivat ISDS. Te vastasitte, että sanoitte, etteikö sitä tulisi, mutta että se tästä muutettaisiin. No nyt täytyy sitten katsoa, onko tämä vain kosmettinen muutos vai haluatteko todellakin muuttaa tilannetta. No minä uskon, että TTIP-neuvotteluiden ja SETAn osalta tämä mekanismi ei ole tarpeen, koska meillä on vakaat oikeusjärjestelmät kummallakin puolella ja että pystymme tekemään töitä näissä julkisissa järjestelmissä. Meidän täytyy nyt kunnolla analysoida tätä ehdotusta ja joka tapauksessa minulla on muutama kysymys, joka liittyy näihin asioihin. Ensinnäkin, miksei tässä mekanismissa ole todettu, että ensin pitää käyttää kaikki kansalliset valitusmahdollisuudet ennen kuin mennään sitten tähän järjestelmään, jota ehdotatte? Tämä on vähän se, että siirrytään pois julkisesta oikeusjärjestelmästä ja tässä sitten lähdetään tällaiseen yksityiseen tuomioistuinjärjestelmään – ja Jadohan sanoi, että tämä on todella yksityinen menettely. Eli tämä on yksi kysymys. Ja toinen on puhuttu tästä oikeudesta säännellä. Ja se on kyllä vesittynyt, kun tässä puhutaan tästä velvoitteesta kompensoida. Eli jos on sääntelyoikeus, mutta sitten on velvoite kompensoida, kun on säännelty, niin tämä on kyllä aika ongelmallinen kysymys. Ja sitten, miten nämä investoinnit määritellään – Eli millä tavalla te määrittelette investoinnit ja investoijat tässä tekstissä? Ja neljänneksi sitten tämä sovittelu. Tässä on sovittelumekanismi, joka on täysin läpinäkymätön. Eli eikö voitaisi saada nyt avoimuutta heti, kun sovittelu käynnistyy, käynnistyy. Kun katsotaan näitä tapauksia, joita tulee näihin kiistojen ratkaisuihin ja millä tavalla niitä hoidetaan, ovatko jäsenvaltiot joutuneet antamaan periksi omista ehdotuksistaan, niin miten tässä on käynyt? Eli tämä sovittelun läpinäkyvyys on tärkeä kysymys. Tuomarien riippumattomuus. No katsotteko, että tuomarit ovat riippumattia, mikäli heillä ei ole jotain toista asiaa käsiteltävänä, kun toinen asia tulee käsittelyyn? Eihän se riippu ainoastaan hetken, jolloin tehdään päätös, vaan silloin, kun esimerkiksi on oma asianajatoimisto, eli millaisia asioita siellä käsitellään. Eli tämä, neljä, tämä karanteeni kysymys on mielenkiintoinen. Ja kuten sanoin, ISDS, ISDS-järjestelmä ei tarvita Yhdysvaltojen ja Kanadan neuvottelussa, mutta jos pidätte tästä kiinni, niin mitä tehdään sitten SETAn suhteen, koska Malmström sanoi, että hän ei aio enää sitä uudelleen avata. Kiitos oikein paljon sitten herra Grybaatti. Vuosissa vi haben. Puheenjohtaja ESR-ryhmässä meillä on asiantuntijoita, tai olemme kutsuneet asiantuntijoita puhumaan tästä välitystuomioistuin ehdotuksesta. Pohdimme tätä Malmströmin ehdotusta ja he, asiantuntijat totesivat, että tarvitaan tehokkaampaa toimintaa, kun ajatellaan nämä yrityksiä, jotka ovat vaikka toimineet viennin alalla ja investoineet, joutuneet tilanteisiin, mm, jossa nykyjärjestelmä ei olisi toiminut. Siksipä luulenkin, että ehdotus perustuu puhtaasti poliittiseen pohdintaan ja Malmströmhan on myös todennut, että Äh, itse asiassa poliittiset pohdinnat ovat johtaneet tähän ehdotukseen. Entäpä sitten amerikkalaiset? Mitä mieltä amerikkalaiset ovat? Äh, amerikkalaiset tietenkin haluavat toimivaa ISDS-järjestelmää. Jos tällainen uusi toimielin perustetaan, niin tällä on tietenkin sitten omat vaikutuksensa. Pystymmekö me vaikuttamaan näihin äh, tuleviin tilanteisiin ja siihen, miten tällainen uusi toimielin vaikuttaa ympäröivään maailmaan? No ajatellaan tilannetta jossakin äh, maassa, niin pystyykö tällainen tuomioistuin todella käsittelemään kaikkia mahdollisia tapauksia järkevässä aikataulussa, koska yritykset hän ehdottomasti tarvitsevat nopeita päätöksiä investointipäätöstensä pohjaksi. Ja jos tässä sitten vielä tulee eri tasoisia kamareita, niin istuvatko ne kaikki samassa maassa vai ehkä eri maissa. Voi hyvin kuvitella, että toimielin, joka toimii hyvin kaukana tietystä maasta, kohtaa aika suuria haasteita tämän maa, tähän maahan liittyvien juttujen hoidossa, ollessaan niin kovin kaukana siitä. Ja jos nyt sitten puhutaan ehdottomasta riippumattomuudesta, niin tapaukset, joista neuvotellaan, ovat aina merkityksellisiä taloudellisesti ja miten voidaan olla varmoja siitä, että tämä kaikki tapahtuu täysin riippumattomasti. Ehkäpä jotkut hallitukset lähettävät sinne omia edustajiaan, koska haluavat tietyn tyyppisiä päätöksiä. Joten kyllä minä suhtaudun varsin epäilevästi tähän koko juttuun. Ja viimeinen kysymykseni, kannattaako nyt todella käynnistää tällainen poliittinen asia, joka taloudellisesti on vaikeasti perusteltavissa? Kiitos ja sitten Viktor. I will, uh... Paljon kiitoksia. Minä aloittaisin kiittämällä komission esut edustajia, edustajaa Perichone ja hänen hyvin kattavasta ja yksityiskohtaisesta selvityksestään liittyen uuteen järjestelmään. Sehän on vastaus jatkuvaan paineeseen, jota Euroopan parlamentti on harjoittanut. Ja se osoittaa, mikä rooli ja vahvuus parlamentilla tässä pelissä on. Minulla on yksi kysymys. Onko komissiolla suunnitelmissa se, että vastaava ratkaisu, jonka mainitsitte aikaisemmin, voitaisiin luoda. Ja tässä viittaan vain ehdotukseen, josta neuvotellaan. Kyseessähän ei ole lopullinen teksti, kaikki tietävät tämän. Kyseessä on vasta ehdotus, joka vasta esitellään, ja Rova Malmström on tehnyt saman. Tästähän pitää ensin neuvotella Yhdysvaltain kanssa ja neuvotteluiden lopputulos hyväksytään ja siitä tulee osa kansainvälistä oikeutta, mutta minä olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa tekee parhaansa varmistaakseen sen, että ehdotus hyväksytään näissä puitteissa, joihin juuri viittasitte, mutta palaisin näihin neuvotteluihin Kiinan kanssa. Onko Euroopan komissiolla suunnitelmissa luoda samantyyppinen tai identtinen ratkaisu kahdenvälisissä investointineuvotteluissa Kiinan kanssa? Ottaen huomioon, että sekä Eurooppa että Kiina molemmat ovat alueita, joilla on aivan erilainen oikeuden käyttö järjestelmä. Tämähän luo epävarmuutta ja epätasapainoisen tilanteen investoijille, jotka toimivat Kiinassa. Oletteko te tunnustelleet Kiinan asennetta tällaista ajatusta kohtaan? Onko Kiina valmis liittymään järjestelmään ja rakentamaan uutta järjestelmää Euroopan kanssa yhteistyössä. Ja lopultakin sanoisin, että jos hyvän vihollinen on täydellinen, toivon todellakin, että eräille tämä ehdotus ei ole huono siksi, että se on hyvä. En sano, että se on liian hyvä, mutta eräille vaikuttaisi olevan niin, että teidän ehdotuksenne heidän mielestään on huono siksi, että se vastaa kysymyksiin ja huoliin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Raul Lorenzo. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on nyt yksinkertainen tehtävä nyt näiden tiettyjen puheenvuorojen jälkeen, erityisesti Scholzin ja Sharon jälkeen. Meillä tässä on nyt keskustelu, joka todellakin ei poista meidän ryhmämme huolenaiheita. Ja myöskin monet valiokunnat ovat puhuneet siitä, kuinka vaarallinen olisi tämä ISDS-järjestelmä. Eli puhun nyt yhdestä kysymyksestä, joka liittyy komission Malmströmin lausuntoon. Hän sanoi, että mitään suoraa yhteyttä ei ole tällaisen kansainvälisen sovittelujärjestelmän ja sitten investointien lisääntymisen välillä. Eli miksi nyt niin paljon pidetään kiinni tästä ISDSstä, koska kansalaiset ovat tässä huolissaan, samoin parlamentti hyvin pitkälti. Kun katsotaan nyt tätä ehdotusta, toivottavasti tässä nyt voidaan muuttaa hiukan suuntaa, kun katsotaan tietojen saatavuutta. Ja näistähän on pitkään keskusteltu TTIPin puitteissa. Ja myöskin Euroopan parlamentin jäsenellä on ollut vaikeuksia saada nähtäväksi näitä tietoja. Eli tässä nyt on etuja ulkomaisille investoille verrattuna kotimaisiin esimerkiksi ei ole poissuljettu sopimuksesta tuomareita, jotka tähän mennessä ovat olleet mukana kiistoissa, joissa on puolustettu suuryrityksiä. Eli no, tämä SETA-kysymys on tullut jo esille, en nyt palaa siihen enää. Mutta näistäkin syistä Nämä ovat hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä. Eli tämä ISDS on nyt naamioitu vähän erilaiseksi, mutta me olemme eri, edelleen erittäin huolissamme ja vähän vihaisiakin tästä. Thank you. Ja lopuksi Skakelle. Kiitos ja kiitos siitä, että tulitte esittelemään tämän ehdotuksen. Siinä on hyvää, mutta tietenkin me vihreät äh, suhtaudumme tähän hyvin skeptisesti, koska katsomme, että kyseessä on rinnakkainen laillinen järjestelmä, oikeusjärjestelmä, joka tarjoaa eh, sijoittajille uusia oikeuksia eikä velvoitteita. No en mennä nyt mennä tähän perustavanlaatuiseen eh, ongelmaan tämän enempää. Täällä on hyviä kysymyksiä esitetty, odotan kovasti kuulevani vastauksia niihin, mutta yksi lisäasia vielä, joka mielestäni on hiukan kummallinen ehkä. Nimittäin äh, tuo palkkio, jonka tuomarit saavat, he saavat äh, kiinteän palkan, mutta jos täällä lukee pienellä printattua, niin täällä lukee, että myös äh, muita mm, kuluja korvataan. Ja jos tähän paneutuu, siinä todetaan, että päiväpalkki on 3000 Yhdysvaltain dollaria, ei mikään ihan pikkusumma. Tämä on siis päiväpalkkio ja onko sitten vielä muita ää, kulukorvauksia, joita korvataan. Mitäpäs muuta sitten vielä korvataan? Ja sitten äh, täällä sen sijaan, että ehdotettaisiin samantasoisia äh, palkkioita kuin VT on tasolla, niin siellähän se on alle tuhat dollaria, eli tässä näyttää olevan kyllä aikamoisia eroja näiden palkkioiden suhteen. Voisitko, voisitteko perustella näitä meille hiukan ja kertoa tästä kulurakenteesta? Sitten täällä ei myöskään selvästi puhuta äh, ulkomaisista sijoittajista, joilla ei ole merkittävää liiketoimintaa No niin, no aika joukko kysymyksiä. Mauro, olkaa hyvä. You're going to give me exactly three minutes answer. Nyt minulla on vain kolme minuuttia aikaa vastata näihin, eikö niin? Just to know. <laughs> no, no, no. Hyvä tietää. Haluaisin vain tietää, kuinka nopeasti minun pitäisi puhua. But your ability. Ai. So, oh, yeah, yeah. <laughs> niin uskon kyllä täysin teidän kykyynne. <laughs> Olen täysin käytettävissä niin pitkään kuin tarvitsette minua. Pyrin nyt mahdollisuuksien mukaan ryhmittelemään vastaukset. Jos jotakin jää minulta mainitsematta, jotakin hyvin tärkeää, varmaankin muistatte minua siitä. Muutoin hyvin mielelläni kahdenvälisesti palaan vielä näihin asioihin, jostakin jää sivuun. Aloittaisin nyt kysymyksestä, joka liittyy kolmansiin maihin. Se on tärkeää ja se on valitettavasti tässä vaiheessa melkoisen yksinkertainen kysymys. Suurin osa maista, joiden kanssa olemme neuvotelleet, ovat äh, seuranneet äh, keskustelua Euroopassa ja meidän on ollut vaikeaa kertoa heille, mikä todellisuus neuvotteluissa on, niin että he eivät luottaisi vain lehdistön versioon. Me olemme pyrkineet selittämään, mitä parlamentissa tapahtuu, mitä neuvostossa tapahtuu, minkälaisia motivaatioita ja syvällisempiä syitä tämän neuvottelun taustalla on. Olemme pyrkineet olemaan mahdollisimman objektiivisia ja pyrkimme ymmärtämään, mistä todella on kysymys. Olen pyrkinyt heitä valmistelemaan sitä aikaa varten, joona meillä on todellinen konkreettien ehdotus heille. Mutta meillä ei ole TTIPiäkään varten mitään konkreettista ehdotusta. Meillä on vasta luonnos, joten yhdenkään kumppanimme kanssa emme tätä luonnosta ole vielä voineet jakaa. Ja he varmaankin saattavat yllättyä. Minä olin Japanissa taannoin neuvottelemassa ja minä esittelin heille luonnosta, jonka komissio on tällä välin julkaissut ja äh, selitin tuolloin, miksi meillä on tämän tyyppinen luonnos. Ja samoin tulemme toimimaan kaikkien kumppaneidemme kanssa. Kollegani ovat Kiinassa vierailleet viime viikolla ja he varmaankin toimivat samoin. Mutta emme millään tavalla mitään virallista vastausta heiltä saa ennen kuin jotakin konkreettisempaa heille esitämme. Kaksi reaktiota, jotka olemme saaneet, ovat olleet hyvin yleisluontoisia tähän mennessä. Niihin ei siis voi varsinaisesti luottaa täysin, mutta yksi on sellainen, että suurin osa kumppaneista on esittänyt hyvin samantyyppisiä kysymyksiä, joita on tullut Euroopan unionissa esiin, ähm, mitä tulee kuluihin, monimutkaisuuteen ja menettelyn pituuteen. Ja toinen reaktio, jonka olemme saaneet Vietnamista, oli erilainen. Se on kehittyvä maa ja vietnamilaiset äh, Tämä on hyvin yllättävää ottaen huomioon, minkälainen poliittinen oikeudellinen järjestelmä maassa on olivat ähm, vastaanottavampia kuin monet muut, tai ainakin vähemmän torjuvia, mutta he kuitenkin kysyisivät meiltä, voimmeko me Vietnamissa meidän kehitystasollamme pärjätä tällaisen järjestelmän puitteissa, kun se on suunniteltu pitemmälle kehittyneille maille. Tämä on kysymys, jonka saimme heiltä ja me tulemme keskustelemaan siitä heidän kanssaan, kuinka tällaisiin ongelmiin voidaan puuttua. Mutta nämä ovat ne ainoat reaktiot. Kanadan suhteen tilanne on sama. Kanadalaisia on tiedotettu tilanteesta. He odottavat ähm, sitä, että me selittäisimme paremmin, mitä me haluamme, mitä me tarkoitamme, mitkä meidän tavoitteemme ovat ja mitä me uskomme saavuttavamme. Erityisesti kanalaiset ovat aina kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, mitä tapahtuu Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa ja ymmärrätte kyllä, mistä tämä johtuu. Komissio on selkeästi sanonut, että ei halua uudelleen avata neuvotteluja. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö jotakin säätöjä voitaisi tehdä, mutta ennen kuin näistä säädöistä edes kanadalaisten kanssa neuvotellaan, meidän täytyy tietää, mitä me haluamme, mikä olisi meidän ideaali tavoitteemme. Ja sitten voimme pohtia sitä, mitä emme ole saavuttaneet ja mikä on nyt mahdollista. Ja tämän lisäksi meillä on uudelleenarviointilausekkeita runsaasti Kanadan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa, ei edes välttämättä kovin kaukaisessa tulevaisuudessa, jotta voisimme tehdä lisämuutoksia. Tilanne tällä hetkellä on siis vielä elävä. Meidän täytyy palata Kanadaan, selittää, mitä me olemme tekemässä, mitä me toivomme, ja katsoa, mitkä heidän reaktionsa ovat. Kuten komissio on todennut, äh, oikeudellisen arvioinnin vaiheessa tietyt säädöt ovat vielä mahdollisia, mutta radikaalit muutokset, jotka aiheuttaisivat neuvotteluiden uudelleen aukeamisen, eivät ole mahdollista. Ei ole viitteitä siitä, että kanadalaiset torjuisivat periaatteessa mitään tästä. Lopultakin kanteen äh, Perusperiaatehan on syntynyt Pohjois-Amerikassa. Kanadalaiset toivat sen esiin ensimmäisenä ja Yhdysvallat ovat ottaneet sen neuvottelumandaatin mukaan. Onko tämä sen tyyppinen kanne, jota me haluamme, niin edespäin. Siitä me olemme keskustelleet. Ja mm, sen lisäksi, että heitä on tiedotettu, on hyvä keskustella tilanteesta, kun me tiedämme, mikä Euroopan kanta lopultakin on. Mutta tämähän, tämä paperi vielä ei ole Euroopan unionin kanta, se on vasta ehdotus, se on luonnos, ja sen täytyy kulkea koko prosessin läpi. Mutta malli, jota tässä ehdotamme, on sellainen, josta on tarkoitus tulla tuleva mallimme myöskin Kiinan kanssa tehtävissä sopimuksissa. Voimmeko me neuvotella täsmälleen samasta mallista kaikkien maiden kanssa? Suoraan sanottuna minä en tiedä. En pysty sanomaan tätä en voi sanoa, että meillä tulee olemaan juuri tämä malli, täsmälleen tämä eikä mitään muuta kaikkien kanssa. Mä sanoin, että komissio on sitoutunut siihen, ettei neuvoteltaisi erilaisia periaatteita noudattavasta mallista kuin tämä ehdotus. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, meidän täytyy palata poliittisen pöydän ääreen ja uudelleen keskustella asioista. Me emme tällä hetkellä spekuloisi näistä asioista. Tämä ehdotus on laadittu myöskin meidän tietojemme perusteella liittyen siihen, mitä uskoaksemme kumppanimme ajattelevat, että me emme näe mitään ylittämättömiä ongelmia asiassa, mutta suoraan sanottuna minä olen antanut periksi siinä, että pyrkisin ennustamaan kentällä tapahtuvaa sen tarkemmin. Yhdysvaltain suhteen, kun monet esittävät kysymyksiä asiasta, Alkuperäinen Yhdysvaltain reaktio on ollut varovainen. Yhdysvallat tulee olemaan huolissaan lisäkuluista, joita koituu yrityksille, mekanismin monimutkaisuudesta. He ovat huolissaan omista investoijistaan, jotka saavat äh, heikommat äh, hyödyt kuin ne, joita he ovat itse ajaneet. Samaan aikaan suurin osa äh, innovaneista ja innovaatiopolitiikasta on sellaista, jonka Yhdysvallat jakaa meidän kanssamme. Yhdysvalloilla on yhtäläinen oikeus saada lakia kuin meilläkin. Heidän prosessinsa ovat yhtä ähm, perusteltuja kuin meidän, ja he ovat yhtä avoimia kuin me. Itse asiassa Yhdysvallathan on ollut ennen meitä jo kansainvälisellä tasolla avoimuuden huipputasolla. Minä olisin hyvin ylittynyt, äh, jos Yhdysvallat hyväksyi tämän mekanismin ilman pitkällisiä keskusteluja, mutta me uskomme, että meillä on tarvittavat elementit, joilla voimme vakuuttaa heidät siitä, että tämä menetelmä on sekä toimiva että hyvä ajatus. Sitten tämä oikeus säätää lakia, right regulate, tämä kyseinen menettely on äh, sopimuksen sisältävän äh, oikeuden, sisältävän oikeuden käyttöön perustava riidanratkaisujärjestelmä. Se ei ole järjestelmä, joka korvaa kansallisen tuomioistuimen. Nämä tuomioistuimet eivät voi, eikä niiden pidä, eivätkä ne saa tehdä Euroopan unionin kotoperäisissä asioissa päätöksiä. Tämä, tästä on mustaa valkoisella. Ne voivat tehdä päätöksiä vain sopimukseen itsensä liittyvissä asioissa. Tämä on vastauksen pohja monille kysymyksille. Miksi meillä on kaksi eri järjestelmää? Koska meillä on eri säännöt. Meillä on eri säännöt, me olemme neuvottelemassa kansainvälisestä sopimuksesta perustelluin kysymys tässä on se, miksi me annamme menettelyllisiä oikeuksia yksityiselle entiteetille, investoijille. Tästä, tätä keskustelua on käyty jo moneen kertaan. Minä en pysty mitään uutta teille tarjoamaan. Muistuttaisin teitä vain siitä mahdollisuudesta, että yksityisten riitojen ratkaisujen tilanne on sen tyyppinen, että me emme usko, että kansalliset järjestelmät voivat niihin vastata. Ja meidän, meillä on sitoumus mm, kolmansissa, mm, kolmansien maiden kanteita käsitellä. On monia tapauksia, joissa kompensaatio olisi ollut perusteltu, mutta oikeuden käyttö ei ollut se, johon me halusimme turvautua. Te olette monen kertaan kuulleet nämä samat argumentit varmastikin keskusteluissa, mutta minä en nyt toista aina näitä samoja seikkoja. Pyrin esittämään uudempia argumentteja kysymys siitä, saavatko PK-yritykset taloudellista ja oikeudellista apua. Tämä ei ole sellainen kysymys, jota sopimuksessa voidaan ratkoa. Se on avoin asia, siihen ei ole vielä vastausta. Minulla ei ole teille siis vastausta, mutta ratkaisun täytyy olla kotoperäinen ratkaisu. Jos me haluamme järjestelmän, joka tukee omia pk-yrityksiämme, se on eurooppalainen valinta ja meidän pitäisi tehdä se osana Euroopan unionin oikeutta. Me emme tarvitse järjestelmää, joka auttaa pk-yrityksiä Yhdysvalloissa tai päinvastoin. Tämä on avoin kysymys, siihen liittyy hyviä ja huonoja puolia, mutta me pyrimme tässä yhteydessä luomaan yksinkertaisen menettelyn, jonka kulut tulevat olemaan pienemmät. Joka tapauksessa tuomarien kuluthan ovat julkisista varoista maksettavia. nyt tämä niin kutsuttu häviäjä maksaa periaate. Kyllä todellakin, jos pk-yritys nostaa kanteen ja niin häviää, se törmää erittäin suuriin ongelmiin. Mutta jos pk-yrityksellä on perusteltu kanne ja se haluaa tehdä kantelun Yhdysvaltain hallitusta vasten, se voi sen tehdä maksamatta mitään oikeudenkäyntikuluja. Tämä riippuu siitä, onko heidän kanteensa perusteltu. Me olemme pohtineet sitä, voimmeko antaa heille oikeudellista apua. Tämä on jälleen kerran Euroopan unionin sisäinen kotoperäinen ratkaisu, jonka se voi siis tehdä, jos haluaa. Sitten nämä väärinkäytöksen omaiset kanteet. Meillä on paljon mekanismeja, joiden tarkoitus on pyrkiä luomaan sanktioita niille, jotka haluavat käyttää järjestelmää väärin. Esimerkiksi nämä postilaatikkoyritykset eivät voi nostaa kanteita. Meillä on myöskin sääntö, joka erityisesti estää sellaisen tilanteen, jota on nähty muissa tapauksissa, jossa jokin ähm, yritys ostaa tai tekee investoinnin enemmän tai vähemmän sellaisella hetkellä, kun suurempi kanne on ollut jo tuloillaan. Me olemme nähneet tämän kuuluisan Philip Morrisin tapauksen, joka on ollut kaikkien mielessä. Me olemme sitä mieltä, että tässä järjestelmässä on monia mekanismeja, jotka estävät tämän tyyppisten väärinkäytösten syntymisen. hiukan vaikeampi kysymys on se, mitä tapahtuu, jos todellinen tytäryhtiö on jossakin kolmannessa maassa. Yksi erityinen tapaus Euroopan unionin unionissa sijaitsevan yrityksen kanne Kanadaa vastaan oli jotakin, mitä minkä tämän eurooppalaisen yrityksen yhdysvaltalainen tytäryhtiö teki, sillä se toimi Pohjois-Amerikan päämajassa, siis Yhdysvalloissa, ja he pystyivät näin hyötymään naftasopimuksesta. Ja tämä vastasi 200 miljoonan dollarin tappioita. on tosiasia, että investointeja kolmansissa maissa on, emmekä me halua syrjiä niitä yrityksiä, jotka toimivat Euroopan unionissa, koska heidän osakkeenomistajiensa kansalaisuus ähm, on eurooppalainen jos yrityksellä on todellista liiketoimintaa Euroopan unionissa, ja se todellakin toimii Euroopan unionissa, sitä kohdellaan eurooppalaisena yrityksenä sopimusten mukaisesti. Emmekä me eh, näe, miksi investointisopimuksen alla pitäisi eh, toimia toisin. Emmekä me näe, että kolmessa maissa toimivat maat eivät ansaitse samantyyppistä suojelua kuin muut yritykset, eh, jos he todella toimivat Euroopan unionissa. Kysymys sitten. sen toimenpanoon liittyen. Tämä on syy siihen, miksi meillä on vielä tietyn tyyppisiä ähm, sanamuotoja sopimuksessa. Kyseessä on kansainvälinen sopimus, ähm, ja tilannehan on sen mukaan, että sopimusta joko noudutetaan tai sanktioita se, seuraa. Ja tässä äh, rinnakkaisen mekanismissa on jonkin verran mahdollisuuksia, äh, joiden mm, kautta on mahdollista turvautua kansalliseen tuomioistuimeen äh, erityisesti tämän Exit Conventionin kautta. Me olemme taanneet, että se on niin kutsuttu takaportti Tämä on mahdollista, mutta se vaatii toteutuksen sen, että ähm, maa, jossa tämä tapahtuisi, on yhtä mieltä. Meillä ei ole mitään lyhyen aikavälin ratkaisua. Minun ensimmäinen kysymykseni äh, oli se, voimmeko me muuttaa tämän äh, exit-sopimuksen moni monien kumppanien väliseksi tuomioistumaksi. Sehän on valtava hieno ajatus, mutta se vaatisi valtavan järjestelmän. Me alamme rakentaa konsensusta tämän äm, monen kumppanin värisen järjestelmän suhteen näistä helpoista kumppaneista Kanada, Yhdysvallat. Me tulemme näkemään, mikä Kiinan asenne on. Kiinan asenne investointeihin on edennyt nopeammin kuin sen asenne kehittynyt muilla aloilla, joten ei ole täysin mahdollista, etteikö Kiina voisi olla yksi näistä maista. Kiina usein suosii monenvälisiä suhteita kahdenvälisen suhteiden sijaan, joten Kiinakaan ei ole mahdoton kumppani. Me emme tiedä ennen kuin alamme koettelemaan heidän asennettaan ja me pyrimme laatimaan strategioita. Me pyrimme välttämään menneisyyden virheitä, joissa teemme hienoja investointisääntöjärjestelmiä VT on piirissä esimerkiksi, ja ne onnistuvat, koska emme tehneet kylleksi työtä etukäteen, jotta voisimme luoda konsensusta sopimusten taakse. Tätä pyrimme välttämään tällä kerralla. Ja sitten suhde kansallisiin tuomioistuimiin verrattuna. Äh, komissio on tunnistanut kaksi äm, tietä. Eli tapauksen, jossa kansallinen kanne voidaan nostaa, mutta jos yritys haluaa turvautua kansainväliseen kanteeseen, sen täytyy perua tämä kansallinen tai sitten ex ante tapaus. Lopultakin vaikka tämä tienhaara-järjestelmä niin kutsusti on yksinkertaisempi, sillä on se sivuvaikutus, että se saattaa käytännössä kotimaisen tuomioistuimen sivuraiteille. Investoija voi tehdä abstraktin valinnan siitä, turvautuksen kansalliseen tuomioistuimeen, ja se ei tiedä, voiko se tulevaisuudessa luottaa kansalliseen tuomioistuimeen, ja etukäteen näin se saattaa päättää jo turvautua kansalliseen menettelyyn edes harkitsematta kansallista menettelyä. Me haluaisimme rohkaista kansalliseen menettelyyn ja tuomioistuimeen turvautumista ensimmäisenä vaihtoehtona. Tämä ei paluuta järjestelmä taas takaa sen, ettei voida ähm, shoppailla. Ja nämä kaksi järjestelmää saattavat äh, toteutua yhdessä samassa tilanteessa, mutta oikeudellinen tilanne ei ole sama, vaikka ne on olisi laadittu aivan samoin sanan kansallinen oikeus ei ole sama kuin kansainvälinen oikeus. Ja tämän vuoksi kansallisen tuomioistuimen turvautuminen on vaihtoehto, se on valinta, mutta sillä ei ole mitään tekemistä kansainvälisen riidan ratkaisumekanismin kanssa tilanteessa, jossa jopa Euroopassa meillä on monia vakavia ongelmia, jotka liittyvät eh, kauppaoikeuden menettelyiden kestoon ja vaikka me olemme neuvottelussa, emme nyt, mutta tulevaisuudessa monien maiden kanssa, joilla on hauras oikeudellinen järjestelmä, kohteliasti ilmaistakseni asian se, että vaadimme investoijia turvautumaan mm, kansalliseen tuomioistuimeen tietäen, että se on oikeudellisesti perusteltua ja että kansallisessa oikeudenkäytössä saattaa olla ratkaisu. Mm, tämä ei kuitenkaan riitä, sillä ratkaisua ehkä koskaan saada, koska toimioistuin tai oikeusjärjestelmä ei toimi tai siinä esiintyy mm, keinottelua. Ja sitten ähm, sijoittajien velvollisuuksiin liittyvä kysymys, hyvä puheenjohtaja. Tässä oli kaksi ulottuvuutta tässä teidän kysymyksessänne, hyvin erilaisia. Ensinnäkin se, onko investoijilla ähm, velvollisuuksia, äm, määrittelytkö velvollisuudet sen mukaan, missä maassa investoija toimii. Kaikkien toimijoiden täytyy Euroopassa noudattaa lakia, mitään poikkeuksia tästä ei ole. Piste. Ja kansalliset viranomaiset ja kansalliset tuomioistuimet valvovat tätä. Tämä ei ole asia, mikä pitäisi jättää kansainvälisen oikeuden harteille. Ja tämä sama periaate äh, kansallisen ja kansainvälisen oikeudenkäytön välillä määrittelee sen, että kansallinen oikeudenkäyttö on puhtaasti yksinomaan kansallisten toimijoiden käsissä. Äh, investoijilla siis on vastuu, kun he investoivat maahamme. Ja nyt investointisopimuksen kautta me olemme varmistaneet sen, että investoijat saavat kattavaa suojelua. Sopimus määrittelee heidän oikeutensa ja ne ovat vastaavat oikeudet, joita kaikki investoijat nauttivat Euroopassa, sekä kotimaiset että ulkomaiset onko heillä yhtä suuria velvollisuuksia kuin kotimaisilla investoilla. Tämähän ei ole meidän päätettävissämme. Tämän vuoksi meillä ei ole viittausta investoijien velvollisuuksiin. On aivan selvää, että nämä velvollisuudet ovat samat kuin kaikilla kaupallisilla toimijoilla Euroopassa. Toinen ulottuvuus kysymyksessä on hiukan erilainen ja se liittyy paljon suoremmin sopimukseen. Kysymys näistä ohje nuorista yrityksen vastuussa. Tämähän ei ole investointikysymys, tämä on paljon laajempi kysymys. Ja se ei kosketa vain ulkomaisten investoijien käytöstä Euroopassa, sehän liittyy myöskin meidän investoijiemme käytökseen ulkomailla. Meillä on sopimuksissamme yhte, yritysten yhteiskuntavastuuosioita, mutta kysymys on siitä, kuinka vahvoja nämä linkit ovat, kuinka pitkälle me voimme mennä rohkaisua pidemmälle, ohjelinjoja pidemmälle ähm, ja kuinka pitkälle me voimme pyrkiä tekemään vastuusta pakollista ilman, että maat sanovat äh, äkkiä, että me ehdotamme, että me olemme neuvottelemassa työvoiman oikeuksista sitovia sääntöjä heidän maassaan, vaikka me tällaista ehkä haluaisimmekin tehdä. Tämä on siis toinen ulottuvuus. Tämä on tietynlainen käynnissä oleva työmaa. Eikä se ole lähelläkään valmistumista. Ja syy sille, miksi tämä ei ole mukana investointikappaleessa, on se, että vaikka äm, ulkomaiset äh, toimijat ovat tärkeässä roolissa, tämä on todellisuutta ja äh, tämähän vaikuttaa sekä kauppaan, ei vain investointeihin. Nämä linkit ovat mukana sopimuksissamme, mutta ne koskettavat koko sopimusta, ei vain juuri tätä investointikappaletta. Ja voimme aina pohtia, että olemmeko me tehneet tarpeeksi. Me voimme olla ensimmäisiä myöntämään, että tämä on hyvin vaikea kysymys. Ja minä en ole vakuuttunut äh, siitä, että suurin osa kumppaneista me menee niin pitkälle kuin me toivoisimme, mutta nyt 20 vuoden kokemuksella voin sanoa, että olemme tehneet valtavasti edistystä. Onko tämä sitten riittävää, hyvä puheenjohtaja? Se on teidän ja parlamentin harkinnan varassa. Tuomareiden valinta, tämä koko mekanismi, joka liittyy tuomarien valintaan, riippumattomuuteen, aivan aluksi minä rohkaisisin niitä teistä, jotka ovat teknisiä epäilyksiä ilmaisseet osoittamaan äh, oman maanne oikeudellisten asioiden asiantuntijalle nämä epäilyksenne ja kysymään, mm, minkälaisia eroja on tuomarien valinnassa, nimittämisessä, pätevyydessä, palkkioissa, äh, velvollisuuksissa – teidän omassa maassanne. Te varmaankin löydätte erovaisuuksia, mutta huomaatte, että erot ovat melkoisen pieniä. Jos me nämä tiedot tuomme yksin, huomaamme, että nämä säännöt ovat sellaiset, että ne ovat tavallaan ainakin osassa eurooppalaisia oikeudenkäyttöalueita. Tässä eräät toivat esiin sen että koko mandaatin ajan ähm, toimia ei saa olla äh, eturistiriitatilanteessa ja sitten onko korvaus tarpeeksi suuri vai liian pieni, kokemus tulee osoittamaan sen. Me olemme tarkastelleet järjestelmiä, joissa tuomarit valita, valitaan samantyyppisten pätevyyksien mukaan ja tämä Ähm, vetoomus se, joka tuomimme kaikkein parhaiten, mutta me olemme tarkastelleet muita kansainvälisiä tuomioistuimia, eivätkä nämä erot ole valtavan suuria. Järjestelmä on sellainen, että meillä on kuukausittain korvaus heidän osallistumisestaan järjestelmään ja sitten päiväpalkkiokorvaus varsinaisista työpäivistä. Tämä tekee tuomareille hyödyttäväksi osallistua mekanismin toimintaan. Onko tämä kylliksi suuri, jotta he haluavat jatkaa mukana, olla asianajajana näissä sijoittaja riidanratkaisumenettelyissä. Me tulemme sen näkemään, mutta valinnan suhteen. Kyseessä ovat henkilöt, jotka voisivat toimia tuomareina omassa maassaan, olipa kyseessä sitten Yhdysvallat, jokin Euroopan maa, kolmas maa. Me emme näitä ehtoja harmonisoi, mutta ne eivät ero kovinkaan paljon maasta toiseen. Niitä ei ole mahdotonta saattaa yhteen. Ja me minä en nyt muista, minkä tyyppisiä me sanomuotoja olemme käyttäneet tässä, mutta me haluamme tuoda mukaan oikeustieteen professoreja, me haluamme äh, oikeudellisia äh, neuvonantajia, asianajia mukaan, ei välttämättä niitä, jotka tekevät vain investointi, riidanratkaisu, asioissa uraa, ja ellei tämä käytännössä on osoittaudut toimivaksi järjestelmäksi. Meidän täytyy ehkä sitä muuttaa, mutta suoraan sanottuna ei ole mitään syytä epäillä, että tämä järjestelmä olisi huonommin toimiva kuin se, jossa tuomarit äh, ovat äh, osapuolten valitsemia sellaisilla periaatteilla, joita kukaan ei tunne. Järjestelmän laajuus, no kuluthan me olemme arvioineet, parhaamme mukaan olemme arvioineet, että TTIPissä kolme miljoonaa euroa olisivat nämä kulut ja ne jaettaisiin 50-50 prosenttia Euroopan unionin Yhdysvaltain välillä ja Euroopan unionin osio maksettaisiin Euroopan unionin talousarviosta. Me olemme alkaneet jo keskustelemaan äm, talousarviovaliokunnan ja oikeudellisen yksikön kanssa siitä, kuinka tämä järjestetään. Se on osoittautunut hiukan monimutkaiseksi. Tuleeko tämä sitten moninkertaistumaan sopimussopimukselta? Kyllä. Tuleeko tästä mahdoton taakka kantaa, en tiedä, ei tämä moninkertaistu päivästä toiseen, sillä mehän emme pysty yön yli no, neuvottelemaan ja solmimaan kauppasopimuksia, kuten hyvin tunnettua. Eli ennen kuin tässä tulee todellinen taloudellinen taakka, tulee kulumaan monia vuosia, tulemme näkemään, mikä on sitten tilanne. sitten Euroopan unionin sisäinen kysymys, tai yleisesti ottaen kysymys liittyen näihin vanhoihin sopimuksiin periaatteessa, koska neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet siirtymävaihejärjestelmän, järjestelmän Ähm, Euroopan unionin äh, sopimus tulee kahdenväliset sopimukset äh, korvaamaan. Ja kun näitä kahdenvälisiä sopimuksia on äh, yhä voimassa, niitä on voimassa vain niillä aloilla, joissa Euroopan unionin sopimusta ei ole olemassa. Eli tässä ristiriitaa ei voi syntyä. Miten sen tapahtuu, kun mailla on kahden välisiä sopimuksia ja niihin sisältyy vanhanaikaisia ISDS-järjestelmiä suoraan sanottuna e, edellinen, jos olette sitä mieltä, että komission edellinen ISDS-ehdotus on vanhanaikainen, niin teidän pitäisi nähdä muutamia kahdenvälisten sopimusten ISDS-menettelyjä, ne ovat sitten aivan esihistoriallisia. Euroopan unionissa on tehty poliittinen äm, sopimus näiden äh, sopimusten kohtalosta ja siis Euroopan unionin ähm, sopimus tulee ne korvaamaan, kun sellaisesta on mahdollista äh, neuvotella. Tämä ei ollut täydellinen tasapaino parlamentin ja neuvoston välillä, se ei kaikkia ähm, ongelmia ratkaissut. Tämä ehdotus ei pysty muuttamaan nykyistä tilannetta. Euroopan unionin sisäiset kahdenväliset sopimukset ovat hiukan erilaisia jälleen kerran tämä ehdotus ei millään tavalla liitu niihin. Ja itse asiassa äh, ideaalissa maailmassa tällaisia Euroopan unionin kahdenvälisiä sopimuksia ei pitäisi olla olemassakaan. Komissio tarkastelee niitä ja on yhteyksissä jäsenmaihin ja todennäköisesti tulevaisuus tekee näin kaikkien kanssa. Tämä liittyy sisämarkkinakollegoiden toimintaan tietääkseni ja suhtautua tähän nyt hiukan kritiikillä. Meille ei pitäisi olla tämän tyyppisiä sopimuksia. Meillä on Euroopan unionin tuomio, toimielimet ja meillä on Euroopan unionin tuomioistuin, joka ratkoo nämä asiat. Kerroitte, että kerron jo, että on kysymys, johon en pysty lankaan vastaamaan kysymyksessä tämä sijainti. Sitä ei ole varmaan edes pohdittu. Tämä täytyy lisätä niihin asioihin, joita me pohdimme. <laughs> What about Boston? <laughs> yeah. Miksipä ei Bostonissa? Bostonhan on amerikkalaisen oikeusjärjestelmän kehto, tai ehkä meillä on se kahdenvälinen liikkuva toimielin. Ei Brysselin ja Strasbourgin välillä, vaan Strasbourgin ja Bostonin välillä. Tässä on mahdottomasti mahdollisuuksia. Uh, could be halfway through. Ehkä voisi olla puolivälissäkin. Se voisi olla fyysisesti puolivälissä. Tämähän olisi hyvä asia Islannille tai ehkä Granlundille. Ähm, investoinnin määritelmä. Ne teistä, jotka toivat tämän esiin, se on todellakin aivan äärimmäisen tärkeä kysymys, mutta mikä ansaitsee suojelumme? Omaisuus. Mitä investointi on? Investointi on sitä, että minä investoin johonkin maahan, käytän omaa omaisuuttani, sijoitan sen kolmanteen maahan, ja pyrin saamaan hyötyä itselleni ja paikalliselle taloudelle. Sitä investointi on. Ja tämä konsepti, mikä ei ole oikeudellinen konsepti, vaan kaupallinen konsepti. Kyseessä ei ole vain se, että rakennetaan tehdas. Mikä ero on sillä, että minä rakennan tehtaan johonkin maahan tai että minä rahoitan olemassa olevaa yritystä, joka voi kukoistaa ja selvitä. Olenko minä vähemmän tervetullut tai tarpeen tai riskeeraanko vähemmän omaisuuttani, jos minä annan patenttini jonkun käyttöön. Minä annan keksintöni, inven, keksimäni asiat jonkun käyttöön. ansaitseeko minä vähemmän suojelua? Me Euroopassa määrittelemme äh, investoinnin siitä, siksi, että omaisuutta käytetään hyödyn saamiseksi. Ja jälleen kerran, jos äm, sen loukkaamista äh, tarkastelemme, sen määritelmä on omaisuuden uhkaaminen. Tämä on äh, siis ollut jo ainakin 200 vuotta määritelmä. Jos joku ei täytä näitä määritelmiä, hän ei nauti sijoittajan suojelua. Ja siitä me joudummekin tähän keskusteluun, että asioista voidaan päättää tapauskohtaisesti. Me voimme vain tapauskohtaisesti päättää, onko jokin toimija todellinen investoija, joka ansaitsee suojelun vai ei. Tuomarit tulevat määrittelemään tämän, jos esimerkiksi koko valtio haluaa todeta, että jokin investointi ei ole todellinen investointi eikä se halua vastata johonkin kanteeseen. Tämä kysymys tuodaan tuomareen käsiteltäväksi. Kyseessä on äm, oikeuden käyttö, käyttökysymys, äm, määritelmäkysymys, perustelusus. Nämä ovat ensimmäisiä asioita, jotka ratkaistaan. Sitten kysymys, jonka unohdin, nämä rinnakkaiset kanteet täytyy olla hyvin äh, selvä tässä. Nämä väliaikaiset äh, päätökset eivät ole lopullisia. Tämä, tässä olisi olla hyvin äh, selvä. Ehkäpä se voi muuttua lopulliseen tilanteeseen mennessä ja äh, kaikissa ähm, kaikissa oikeudenkäyntössä nämä väliaikaiset äh, ähm, päätökset ovat väliaikaisia ja tuomarit pyytävät sovittelua vain tilanteessa, jossa äh, se on tarpeen ja päätökset pyritään tekemään oikean oikeudenkäyttöalueen sisällä. Täytyy olla hyvin tarkkoja siinä, että rajoitamme tätä toimintaa vain sellaisiin tilanteisiin, jotka, joihin se sopii. So I'm finding difficult to read some of my own. Nyt minä en onnistukaan lukemaan enää jotakin omia muistiinpanojani. tuomioistuimen äh, mielipide. Itse asiassa me olemme turvautuneet kauppa-asiassa tuomioistuimeen kaksi kertaa äh, vuonna 1994 ja nyt. Ja tiedän, että emme kaikki ole samaa mieltä siitä, onko tämä sopivaa tai oikeudellisesti oikein, mutta komissiolla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi Euroopan unionin lainsäädännön mukaista. Ja nyt komissio komissiohan ei vetoa tuomioistuimeen, jos sillä on epäilyksiä asiasta. Äh, Se, etteikö komissiolla ole epäilyksiä, ei tarkoita sitä, että epäilykset olisi kielletty, mutta tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy toimia parhaan harkintamme mukaan. Ja paras harkintamme sanoo, että ähm, ja oikeuden yksikkö sanoo, että mitään ristiriitaa ei ole Euroopan unionin oikeuden kanssa, sillä tässä emme puhu Euroopan unionin oikeudesta, vaan kansainvälisestä oikeudesta. Ja minä olen sisällöllisesti täysin vakuuttunut siitä, että nämä oikeudet, joita me annamme investoijille tämän sopimuksen myötä, eivät ole erilaisia ja itse asiassa monissa tapauksissa vaatimattomampia kuin ne oikeudet, joita Euroopassa investoijat nauttivat. Eli me olemme melkoisen tyytyväisiä tähän ja tyytyväisiä tuomioistuimeen rooliin. Tämähän on melkoisen harvinainen tapaus. Sorry, I'm just... Anteeksi, minä selailen täällä muistinpanojani. Kysymys sitten siitä, mitä Ruumin paramissa tapahtuu. Tämä jätän puheenjohtaja teille. En edes halua arvata, Uh, I know, chairman, I know my place. <laughs> Hyvä puheenjohtaja, kyllä minä tunnen oman paikkani. Sovittelu. Meidän täytyy olla varovaisia, ettemme säädä lakia kaikesta, mikä liikkuu. Sovittelu on jotakin, jota esiintyy kaikissa oikeuden kaikessa oikeudenkäytössä meillä on sovittelua, meillä on tilanteita, joissa me riitaosapuolet pakotamme periaatteessa arvioimaan sitä, olisiko ystävällismielinen tapa ratkoa ongelma. Tällä ei ole mitään tekemistä lain käytön kanssa. Kyseessä on ähm, mahdollisuus arvioida, onko mahdollista päästä yksimielisyyteen. Millään tavalla hallitusten ei ole pakko tai viranomaisten hyväksyä sovittelua, eikä millään tavalla kumpaakaan osapuolta saa rangaista siitä, että ne eivät turvaudu sovitteluun tai hyväksy sovittelua. Tämä kysymys on hyvin yksinkertainen. Haluammeko me luoda sellaisen järjestelmän, missä kaikki tapaukset, heti kun joku valittaa, aiheuttavat oikeus tapauksen. VTO myötä tämä on valitettavasti ollut hyvin lähellä ja me olemme hyvin paljon kanteita synnyttäneet valitettavasti sen kautta ja nyt me haluaisimme palata sellaisen järjestelmään, jossa ystävällismielinen sopiminen on mahdollista. Sehän on olemassa oleva vaihtoehto kaikissa oikeudenkäyttöjärjestelmissä. Monissa maissa pyritään rohkaisemaan äh, oikeudenkäytön ulkopuoliseen sopimukseen, sopimiseen. Läpinäkyvyyskysymys. Läpi näkyvyysvaatimus on aivan toinen kysymys. Läpinäkyvyys on tarpeen silloin, kun toinen riitaosapuoli on julkinen toimija ja jos tällä sovittelulla on julkisen talouteen vaikutusta. Tuolloin avoimuus on välttämätöntä. Ähm, avoimuus, jota pyrimme takaamaan riinaratkaisussa, on mukana periaatteessa siksi, että äh, ei riitä tunteja äh, riidanratkaisun lopputulos. Välillä riitatapaus sinänsä on tärkeä, sillä on poliittisia vaikutuksia. Ja tämä on se perustelu, joka on avoimuusvaatimuksen taustalla menettelyssä. Sitten yksi selvennys. Ähm, edustaja Forenza, me emme koskaan ole väittäneet, ettei mitään yhteyttä investoijien suojelun ja ähm, suorien ulkomaisten investointien välillä ole. Me sanomme, että mitään auko, automaattista mekaanista yhteyttä ei ole, mutta monet tutkimukset ovat osoittaneet, että korrelaatiota esiintyy, kun investointeja suojellaan paremmin, investointeja saadaan enemmän, ne ovat vakaampia. Kuinka tällainen suojelu sitten toteutetaan on aivan toinen kysymys. Kansainvälinen sopimus on vain yksi väline, jonka kautta se voidaan toteuttaa. Kyllä kansallinen lainsäädäntö voi taata erittäin hyvin investoijan suojelun. Me olemme näin toimineet ja eräät kumppanimme eivät ole samaa mieltä meidän kanssamme. Emmekä me ole aina sitä mieltä, että Yhdysvallat edes suojelee täysin investoijia. Ja pelkään, että jos Yhdysvallalta kysytään, he sanoisivat, että kyllä, kyllä Eurooppa on oikein hieno, mutta me haluaisimme mieluummin tämän sijoittajan investoijan suojan. Ja liittyen äh, tähän äh, vetoomuselimeen liittyen. Meillä on vertailutaulukko ja me olemme ähm, tehneet määritelmän, jonka mukaan kanteen täytyy olla äh, vastaava VTOn vetomuselimen tai muiden elinten määritelmien kanssa – ja tämän vetomustuomioistuimen kuusi jäsentä, haluammepa me tai emme, ovat todennäköisesti paljon suuremman työtaakan edessä kuin tämän varsinaisen tuomioistuimen tuomarit. Heitä on vain kuusi. Ja me olemme nähneet, mitä VTOssa on tapahtunut ja kuinka paljon kanteita siellä on. Ähm, siellä äh, vetomuselimen äh, työntekijät eivät ole kokoaikaisia, mutta elää hyvin paljon töitä. Ja teidän täytyy muistaa, että tämä valiokunta ei ole äm, riippumaton elin. Hyvin paljon valiokuntia on mukana kansainvälisissä sopimuksissa. Me olemme siis puolet, Euroopan unionin puolet, ja valiokunnathan eivät, siis komiteat eivät tee mitään, ellei Euroopan unioni tässä ole samaa mieltä. Kuinka me päätämme siitä, eh, ja minkä kannan tämä investointikomitea sitten omaksuu, eh, se riippuu meistä ja se riippuu Euroopan unionin eh, sopimuksista tähän päätökseen eivät meidän neuvottelemme kauppasopimukset eivät lainkaan vaikuta. Ei tämä investointikomitea siis mitenkään riistäydy käsistä meidän huomaamattamme tietämättämme. Tämä riippuu siitä, mitä, minkälaisia päätöksiä Euroopan unionissa tehdään sopimusten mukaisesti. Siis kontrolli on olemassa tässä prosessissa. Toivottavasti en unohtanut mitään liian tärkeää. Oh, Suuret kiitokset, Maura. Tämä oli kyllä varsin kattava vastaus ähm, moniin kysymyksiin, mutta tämä on tietenkin vasta alkua tämän ehdotuksenne käsittelyn suhteen ja mehän pidämme tietenkin yhteyttä. Kiitos oikein paljon. Gut, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir zu Punkt. No niin, kollegat, sitten siirrymme esityslistan kohtaan viisi seurantaryhmien toiminta. Herra Borelli, onko Sveitsiin liittyen jotakin kerrottavaa? Si, grazie presidente. E... Kiitoksia. 24. heinäkuuta meillä oli ensimmäinen seurantaryhmän kokous, mitä tulee Euroopan talousalueeseen, ja päätimme keskittyä Sveitsiin ja Norjaan. Sveitsistä kävi ilmi, että vapakauppasopimus Sveitsin kanssa, sehän on vuodelta 72, ja siinä ei ole mitään kovin ristiriitaista. Ja sitten meillä on paljon kahdenvälisiä sopimuksia ja meidän on vaikea hallinnoida näitä kauppasuhteita, mikäli emme halua haitata läpinäkyvyyttä. No sitten julkiset hankinnat ja palveluala, ne ovat aika heikkoja. Ja sitten euron ja Sveitsin frangin välinen suhde on ongelma sveitsiläisille. He menettävät kilpailukykyään ja protektionistisempia. Ja Norjan tavoin Sveitsi ei ole mukana sanktioissa Venäjää vastaan ja se pystyy siis viemään maataloustuotteita edelleen Venäjälle. Ja sitten eurooppalaiset viejät joutuvat maksamaan tullimaksuja Sveitsin markkinoille, mutta Sveitsin tuottajat pääsevät esimerkiksi Italiaan ilman tulleja. No sitten Norjan tilanne hiukan erilainen. Tällä hetkellä on tullut ainoastaan yksi ongelma esille. Eli Norjassa on nyt tullimaksuja esimerkiksi juusto, naudan, liha tuotteiden osalta. Ja tällä hetkellä nyt kuitenkaan ei ole mitään ratkaisua näköpiirissä. Ja sitten erinäisiä ongelmia saattaa tulla esiin lähitulevaisuudessa ja meidän täytyy kutsua seurantaryhmä jälleen koolle ja ehkä ottaa mukaan myöskin näiden maiden edustajat, jotta voimme käsitellä näitä kaikkein pahimpia ongelmia hiukan syvällisemmin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Sitten Yhdysvaltain seurantaryhmä, toinen syyskuuta pidettiin kokous Tuolloinhan puhuttiin edellisestä kierroksesta 17.19. heinäkuuta. Ei tässä oikeastaan paljon uutta ole. Hiukan puhuttiin sääntelystä palvelujalla ja niin edelleen, mutta ei mitään konkreettista. Niin kuin Mauro sanoi, komission jäsen on Yhdysvalloissa tällä viikolla keskustelemassa ja pohtimassa siitä, miten nopeasti näitä neuvotteluja oikeastaan voidaan edistää, ottaen huomioon Yhdysvaltain prioriteetti, joka on Tyynemeren sopimuksen valmiiksi saattaminen ennen kaikkea. Sitten Japani kokous 3.9. Ja vaikuttaa siltä, että neuvottelut hiukan yskähtelevät. Ei niissä mitään sen suurempaa dynamiikkaa kyllä vielä ainakaan tässä vaiheessa ole, mutta me valtuuskuntamme kanssa sitten ähm, puhumme tästä äh, jatkossa. Seuraavaksi sitten Ecuador ja Helmut Scholz. No September so just one. Kiitoksia. Eli me puhuimme tästä 16. syyskuuta, eli viikko sitten, ja Ecuadorin kauppaministeri ja sosiaaliministeri Cecilia Bacajon. Meillä oli hyvä mahdollisuus keskustella monista asioista heidän kanssaan, mitä tulee vapakauppasopimukseen Kolumbian ja Perun kanssa. Keskustelimme tämänhetkisestä tilanteesta, kauppasuhteista ja tähän liittyy erinäisiä kysymyksiä päätöslauselmasta, jota juuri laaditaan, ja siitähän sitten äänestetään huomenna. Kokouksessa keskityttiin hyvin paljon kestävyyskysymyksiin, kehityskysymyksiin tässä kauppasopimuksessa ja myöskin pohdimme mahdollisia sopimuksen vaikutuksia maan talouden ja sosiaalialan kehitykseen ja ympäristöön ja haluaisin tässä kohtaa korostaa, että vielä ei ole selvää, mitä tämä kauppakomitea YKssa sitten viime kädessä tekee ratkaistakseen Ecuadorin, Ecuperun ja Kolumbian ja sitten toisaalta Ecuadorin tilanteen, jotta tässä nyt Ecuador voisi sitten sitten ongelmitta liittyä tähän sopimukseen. Eli meillähän on vain vuosi enää jäljellä. Tästä keskusteltiin jo vuosi sitten. Eli meillähän on nyt näitä sääntöjä, kun meillä oli aikaisempia ongelmia Ecuadorin suhteen. Eli tilanne nyt on hiukan monimutkaisempi kuin oli ehkä odotettu. Ja toivottavasti nämä hyvät kehityssuunnat Ecuadorissa sosiaalikehityksen alalla, taloudessa ja ympäristön alalla, erityisesti mitä tulee köyhyyden kitkemiseen. Ja metsien jälleen istuttamiseen, Amazonin alueen kysymyksiin, niin ne ovat esimerkkejä, jotka pitää ottaa näissä puitteissa huomioon. Sitten seurantaryhmä. Jörgensen kaupan pääosastosta kertoi meille uusia tietoja tästä aikataulusta sopimukseen liittymisen osalta. Eli päätöslauselmassa seurantaryhmä ei ainoastaan jatka tätä valmistelevaa työtä, vaan nyt on mahdollisuus jatkaa työtä ja sitten valvoa myöskin tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Kiitos. Kiitos ja todella tämä aikataulu, meidän täytyy sitä pitää silmällä. Sitten TISA, se kokoontui 17. syyskuuta, mm, keskustelu 13 kierroksesta. Reding ei ole paikalla, en ole itsekään mitään sen kummempaa kuullut tuosta, joten äh, näin ollen tuskin sen suurempaa kerrottavaa on Vietnam. Kokoontuu 22. päivä. Herra äh, Saadil. As you know, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tiedätte, neuvottelut EUn ja Vietnamin välillä – vapaakauppasopimuksesta on periaatteessa saatettu tässä kesän mittaan päätökseen ja odotamme piakkoin loppuasiakirjaa ja sopimuksen allekirjoittamista varmaan ennen vuoden loppua. Ja huomenna todella meillä on seurantaryhmän kokous. ensimmäisen kerran kolmen kuukauteen ja toivon, että saamme todella päivitettyä tietoa tästä ihan viimeisestä Eh, heinäkuun neuvotteluvaiheesta. Ja toivon, että lopputekstin saamme mitä pikimmin. Tässä kaikki. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Aika hyvin siellä on edistytty. No niin. Tämä oli tämä seurantaryhmä. Kohta ja sitten siirrymme esityslistan kohtaan kuusi. Ai, anteeksi. Olkaa hyvä niin puheenjohtaja oli vielä Kiinan seurantaryhmä. Siis ihan lyhyesti, koska se oli jo ennen kesää. Eli jos kollegoilla on kysymyksiä, voi niihin vastata. Mutta kuten muistatte, tämä oli, meillä oli 17. EUn Kiinan välinen huippukokous 29. heinäkuuta. Ja seurantaryhmä sitten tapasi 14. heinäkuuta ja ensin keskusteltiin tämän korkean tason kokouksen tuloksista ja sitten meillä oli tämä Aasian investointipankkikysymys ja keskustelimme investointineuvotteluista, jotka ovat käynnissä ja mitään suuria muutoksia nyt ei ole tullut. Eli EU haluaa kattavat neuvottelut, joka liittyy markkinoille pääsyyn ja sääntelykysymyksiin. Ja ilmeisesti Kiinan puolella halutaan täysimittaista vapakauppasopimusta näistä asioista. Ja sitten lyhyesti vielä kysymys, josta virallisesti ei keskusteltu, mutta se nyt kuitenkin on mukana kaikissa Kiinan keskusteluissa, eli Kiinan, Kiinan taloustilanne. Kiina odottaa, että EU antaa sille markkinatalouden statuksen. Näinhän kuultiin kokoudessa myöskin suurlähettilän kanssa aikaisemmin tänä vuonna. Meidän täytyy nyt odotella, että komissio tekee ehdotuksen tästä markkinataloustatuksesta, mutta tämän valiokunnan pitäisi kuitenkin valmistautua hyvin tähän ehdotukseen ja myöskin mielestäni meidän pitää arvioida kaikkia osia tästä ehdotuksesta ja tehdä päätös sitten tämän tarkastelun jälkeen. Ja jos teillä on muita kysymyksiä, niin ihan mielelläni vastaan niihin. Kiitos paljon. Ei muita kysymyksiä tässä vaiheessa, mutta meidän täytyy kyllä keskustella tästä statuksesta ja varmaankin pohtia valiokunnan kantaa. Laitetaan se esityslistalle piakkoin. Sitten seuraava esityslistan kohta 6. VT on ministerikokous. Onko teillä kohtaan kuusi? No, ehkä lyhyesti vaan esittelen sen, niin kuin tiedätte, Nairobissa järjestetään konferenssi joulukuussa. Meiltä lähtee valtuuskunta Nairobiin. Ja jotta saisimme ajettua tätä omaa kantaa. Me olemme valmistelemassa päätöslauselmaesitystä. Molemmat VTO ryhmävetäjät Pablo Salva ja minä yhteisesittelijöinä. Tähän mennessä mitään konkreettisia tuloksia uudistetusta Dohan agendasta ei ole että, niitä, että sitä saataisiin Nairobissa hyväksyttyä, mutta pääsihteeri Azero viime viikolla totesi, että mahdollisuuksia on. On mm, kyllä mahdollisuuksia saada Nairobissa asioita aikaiseksi, muun muassa ajatellen kehitystuloksia, samoin tietty maatalouden vienti vietetyt vientikysymykset ja samoin sitten läpinäkyvyys kautta linjaan. Joten kyllä ehkä pieni mahdollisuus on saada aikaan edistystä VTOn ministerikokouksessa Nairobissa. Ja me olemme todella valmistelleet päätöslausumaesityksen, jossa korostetaan tällaisen monenvälisen lähestymistavan merkitystä. Kyllähän kahdenvälisiä neuvotteluja käydään paljonkin, mutta niiden lisäksi tämä on kyllä hyvin tärkeää. Tämä lyhyt esittely ja nyt avaan sitten puheenvuoroille takua. Uh, yeah, okay. <clears throat> Thanks, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Say some words. Haluaisin sanoa muutaman sanasin. Alderihma on yleisesti ottaen päätöslausumaluonnokseen tyytyväinen. Haluaisimme kiittää yhteisesittelyitä, mutta ryhmälläni on muutamia ajatuksia ja tarkistuksia, jotka aiomme esittää. Toivottavasti tuette niitä. Voisin tehdä yhteenvedon kaikkein tärkeimmistä näistä Tätä on sanottu kerta toisensa jälkeen, mutta koskaan ei riittävästi. Me ehdotamme uutta kappaletta, jossa korostamme sitä, että ähm, monenväliset äh, kauppasuhteet ja VTO tulevat olemaan Euroopan unionin kauppapolitiikan kulmakivi tulevaisuudessakin. Euroopan unioni on sitoutunut äh, DDAhan vahvasti ja sen etenemiseen kymmenennessä ministerikonferenssissa. Tämä vahvistaisi huomattavasti monen välistä järjestelmää. Äh, monen välisissä sopimuksissa korostamme, että niiden täytyy olla VTO-sääntöjen mukaisia ja niiden täytyy luoda olosuhteet mahdollisille tuleville äh, monen välisille sopimuksille. Ajatuksena on tuoda prosessi VTO, kun osallistujien määrä perustelee sen ja tehdä tämä Euroopan unionin standardi pyyntönä. Kunnianhimon tasoon liittyen täytyy sanoa, että vuoden 2001 jälkeen maailma on muuttunut valtavasti ja keskustelut Genevessä ja pääkaupungeissa TTA-keskusteluiden edistämisen suhteen ovat selkeästi osoittaneet, että kunnianhimon tason nosto on tarpeen, jotta voisimme realistisesti tavoittaa tuloksia kaikissa neuvottelupilareissa. Ja tämä täytyy ottaa täysin huomioon äh, nykyisessä kauppaympäristössä. Me emme saa tehdä parhaasta mahdollisesta hyvän vihollista ja meillä pitäisi olla käytännönläheinen lähestymistapa liittyen siihen, mistä voidaan sopia. Kun Nairobin mahdollinen läpimurto vaikuttaa yhä korkeammalla korkeammalla roikkuvalta hedelmältä, meidän täytyy korostaa sitä, että äm, politiikka Keniassa DDAn sopimuksen päätöksen saattamisessa on äärimmäisen tärkeää. Se varmistaa sen, että on neuvottelut toimivat ja lisäävät yhä kaupan vapauttamista maailmanlaajuisella tasolla. Kappaleissa 2 ja 10 luonnollisesti periaatteet erityis- ja suosivasta kohtelusta – ovat äärimmäisen tärkeät organisaatiolle. Kuitenkin nykyinen sanamuoto on hiukan liian vahva ja se on Intian, Kiinan ja muiden edistyneiden kehittyvien maiden linjoilla hiukan liikaa, kun ne pyrkivät välttelemään vastuuta. Siksi me ehdottaisimme, että me liennytämme näitä sanamuotoja jonkin verran, erityisesti kappale 10, hän vetoaa edistyneisiin kehittyneisiin maihin, jotta ne kantaisivat vastuunsa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erityis- ja suosiva kohtelu voitaisiin yhdistää automaattisesti kautta linjan. Näistä DDR säädöksistä pitäisi tehdä sellaisia, että niihin liittäisiin säännöllinen arviointi ja ne pitäisi räätälöidä kehittyvien maiden äm, tarpeiden mukaisesti ja vähän kehittyneiden alueiden tarpeiden mukaisesti. Me usein kappaleessa 10 törmäämme maahan käyttämämme sanan erittely, se on punainen vaate kehittyville maille. Kappaleen 10 viesti on erittäin hyvä, että, mutta meidän pitäisi pyrkiä lähettämään tämä viesti käyttämättä tätä eriyttävä sanaa. Tässä epäonnistumista ei ottu kylliksi huomioon. Kaupalliset toimintaolosuhteet ovat hyvin monimuotoisia ja erityisiä tarpeita on kehittyvissä maissa. Haasteisiin liittyen todellinen ongelma ei ole kehitys, vaan enemmänkin se, kuinka nämä suuret nousevat maat Kiina ja Ugandahan ovat molemmat kehitysmaita ja mitään erittelyä niiden suhteen ei ole tehty huolimatta siitä, että ne ovat hyvin erilaisissa vaiheissa kehitystään. Me emme menisi niin pitkälle, että sanoisimme VTOn rakenteellisten uudistusten olevan tarpeen. Me haluaisimme kuitenkin nähdä jatkuvaa, jatkuvaa VTO-menettelyjen parannusta ja tehokkuuden parantamista. Äh, kauppasopimuksissa ei vain nopea toimeenpano, mutta myöskin äh, se, että kaikki VTO-jäsenet ratifioivat ne, on tarpeen. Ja tämä on tarpeen, jotta sopimukset voivat äm, astua voimaan – aikataulun mukaisesti. Haluaisin myöskin mainita kappaleen 16. Me emme tue sitä, että pysyvä Euroopan parlamentin äm, valtuuskunta luotaisiin niin, että sillä olisi oma sihteeristö äm, hoitamaan VTO-suhteita. Äm, työjärjestyksen mukaan VTO suhteiden kompetenssi on intavaliokunnalla ja Geneven konferenssit ja valtuuskunnat järjestetään nykykäytännön mukaisesti sekä meidän ohjausryhmämme että Intavaliokunnan sihteeristön kanssa yhteistyössä. Tällainen erillinen valtuuskunta, jolla olisi oma sihteeristö, vähentäisi Inta-valiokunnan tärkeää roolia ja sen sihteeristön roolia, ja kaikki ovat kuitenkin samaa mieltä, että nämä ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Erillinen erityisvaltuuskunta myöskin aiheuttaisi sen, että se sitoisi jäseniä pysyvästi, kun nämä saattaisivat muuten olla muissa kahden tai monen välisissä valtuuskunnissa, eivätkä pääsisi niiden missioille mukaan. Tässä pähkinänkuoressa se mm, näemme sen, kuinka eri valtuuskunnat pyrkivät nakertamaan meidän toimivaltaamme, mutta meidän pitäisi tässä tulla petetyksi. Kiitoksia. Mr. Salva. Sitten herra Winkler puhuu herra Salvan puolesta. Olkaa hyvä. Kollegi Pablo Salva. Kiitoksia. Salvahan vastaa tästä asiasta ja hän pyysi puhumaan lyhyesti näistä tuloksista eli VTOn ministerikokous, joka pidetään Afrikan maassa. Hiljattain parlamentti antoi vihreää valoa tälle kaupan edistämissopimukselle ja annoimme suosituksen neuvostolle. Ja esittelijän nimissä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja sihteeristöä. Ja jos me haluamme auttaa kehittyviä maita, meidän täytyy puuttua näihin ongelmiin heti juuren tasolla. On tärkeää, että nämä maat pääsevät kestävään kasvuun monenvälisissä järjestelmissä, kuten TTFEssä, ja tämä näkyy myöskin siinä, kun katsotaan tätä pakolaiskriisiä, joka koskettaa lähi ja Eurooppaa. isoja ja suuri, pienempiä ongelmia tulee esiin Nairobissa. Ensinnäkin keskustellaan maataloudesta. Meillä on jo epävirallinen asiakirja, jossa ehdotetaan, että tukia vähennetään ja että tuetaan maataloushintoja. Ja nämä ehdotukset eivät ole saaneet hyvää vastaanottoa esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa. Eli tämä siis Salvan nimissä. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Emma. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä ja herra Salva tästä tekemästänne valmistelutyöstä. Mielestäni sävy on erittäin myönteinen, hyvä niin. Me olemme toiveikkaita, että Nairobissa saadaan hyvä tulos. Minulla on tiettyjä varauksia liittyen tähän kappaleeseen 10, joka liittyy tähän erityiskohteluun. Tästähän me varmaan voimme myöhemmin keskustella paremmalla ajalla, mutta eniten huolissani olen siitä, että pyydetään pysyvää EU-valtuuskuntaa. Pyysin, että joka avaisi tätä asiaa meille. Pelkään nimittäin, että tässä olisi hiukan päällekkäisyyden vaara. Että tässä itse asiassa tehtäisiin turhaa työtä ja valvottaisiin ikään kuin Euroopan parlamentin pysyvän valiokunnan työtä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Helmut, ole hyvä. Ich möchte mich bedanken. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää tästä paperista. Tämä on hyvä pohja jatkotyölle. Myöskin kansainvälisen kaupan valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Tässä seurantaryhmässä tästä on hyötyä ja samoin kun katsomme ministerikokouksen tuloksia. Ja Tämä nyt menee ihan oikeaan suuntaan. Tässä puhutaan vastuusta EUn tasolla. Ja meidän täytyy olla aktiivisia ja rakentavia, jotta edelleen pystymme edistämään kehitystä monissa kehitysmaissa. Ja sitten kohdassa kolme tai neljä, seitsemän. Voisin kuvitella, että voisimme vähän kattavammin tarkastella Geneven pöytäkirja, jonka Pascal Lamy on laatinut. Ja hän on hyvin vaikuttavalla tavalla tehnyt selväksi, että kyse ei enää ole pelkästään kauppapolitiikasta, vaan kyse on hyvin intensiivisistä suhteista moniin muihin kysymyksiin, ilmastonmuutokseen, kehityspolitiikkaan, talouden kasvuun, pk yrityksiin. Eli ehkä näissä kysymyksissä voitaisiin lisätä pari asiaa ja voisimme todeta, missä nyt mennään. Ja Elmar Brock voisi valiokunnan puheenjohtajana ja ensimmäisessä kokouksessa hän totesi nyt kesän jälkeen, että jos pakolaisongelmia katsotaan, niin meidän täytyy nyt todeta, että ulkopolitiikan ja kehityspolitiikan – osalta täytyy todellakin miettiä näitä pakolaisuuden syitä. Ja tietysti täytyy katsoa, miten se vaikuttaa meidän työhömme EU-ssa, VTOna, ja kun ajatellaan jäsenvaltioiden tilannetta VTOssa, eli miten sitten puututaan näihin haasteisiin. Ja haluaisin vähän katsoa, mitä Takkula sanoi. Meidän täytyy tietysti katsoa eri poliittisten alueiden yhtenäisyyttä, ja sitten täytyy katsoa, mikä on sitten konkreettinen hetki toimia kauppapoliittisesti. Ja sitten kohdassa kahdeksan ehdottaisin, että yleisesti ottaen vielä tarkastettaisiin, mitä nyt on oma mietinnössä, eli mikä on EUn rooli YKssa, YK on rakenteissa. Eli tässä katsotaan VTO ja muiden organisaatioiden välisiä suhteita. Eli meidän täytyy myöskin toimia poliittisesti johdonmukaisesti ja vielä vähän tarkastella, onko tässä ristiriitaisuuksia, jos ulkoasioiden valiokunta tekee tämän omaloiden mietinnön, eikä se katso sitten, mitä me teemme täällä samaan aikaan. Eli jos tässä nyt on kaksi eri asiaa yhtä aikaa etenemässä. Ja sitten aikaisemmin kaksi kertaa on keskusteltu maailmankaupan ja kansainvälisten valuuttahaasteiden välisistä ongelmista. Ja Brasiliastahan myöskin oli ehdotettu työryhmää tästä asiasta YKssa. Eli meidän pitäisi tähän nyt putoa uudelleen, koska tässä voidaan rakentaa silta, kun ajatellaan – näitä kysymyksiä, joista nyt puhutaan täällä, ja sitten näistä velkajärjestelyistä. Ja kohdassa 12 Doha liittyy myöskin IDEAan, TISAan, eli millä tavalla käsittelemme tätä, näitä monenvälisiä sopimuksia. Redinghän on myöskin ehdottanut TISAn osalta työasiakirjassaan – että nämä monenväliset sopimukset eivät saa heikentää tätä monenvälistä kauppajärjestelmää, vaan meidän, ne täytyy yhdistää tähän monenväliseen järjestelmään. Eli olisi hyvä, että myöskin Dohan osalta tämä ottaisin esille. Ja sitten vielä haluaisin kiittää kovasti tästä tehdystä työstä ja VTO. Kysymyksissä varmasti jatkamme hyvää yhteistyötä. Mukava, että olet muuten jälleen täällä ja tästä olemme tietenkin kaikki samaa mieltä. Seuraavaksi vielä puheenvuoron saa komissio eh, Paolo Grazzotti. Olkaa hyvä. Thank you, Shannon. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos teille kaikille tästä erittäin hyvästä päätöslauselmaesityksestä, joka eh, Genevessä matkalla kohti Nairobia on meilläkin työmme pohjana mukana. Niin kuin totesitte tuossa alkupuheenvuorossanne, nyt ei vaikuta siltä, että komission mielestä paras ratkaisu Nairobia silmällä pitäen toteutuisi, joten me joudumme tässä nyt hiukan uudelleen kalibroimaan äh, kantojamme liittyen DDAhan ja joudumme ehkä siirtymään äh, käsittelemään myös muita kysymyksiä ja muita haasteita. Erityisesti vaikuttaa siltä, niin kuin tiedätte, kotimaista tuesta käydään aika kovaa keskustelua. Amerikkalaiset ovat tehneet oman ehdotuksensa. Tähän jotkut jäsenetkin viittasivat täällä. Ja tuo amerikkalaisten ehdotus ei kyllä ole meistä kyllin hyvä. Sitten kun ajatellaan Nairobin lopputulosta, niin aivan varmasti olemme samaa mieltä kanssanne siitä, että tässä täytyy keskittyä tuohon kehitysulottuvuuteen. Keniassahan asiasta myös puhutaan järjestettävässä konferenssissa, mutta täytyy mm, todella keskittyä vähiten kehittyneisiin maihin. Ja tässä täytyy varmaan kun sanotaan, että ei saa, ää, täytyy puhua eriyttämisestä, niin tässähän on hiukan eh, erilaisia panoksia eri jäseniltä, mutta Genevessä, Genevessä eh, kun ajatellaan Afrikan maita, Kiinaa, näiden kantoja, niin kyllä tässä on merkittäviä haasteita ihan poliittisella tasolla. Ja jos ajatellaan näitä pieniä eh, paketteja, mitä tehdään vaikkapa markkinoille pääsyn suhteen, kotimaisen tuen suhteen, suhteen vaarana, että ne jäävät tuonne jonnekin tulevaisuuteen. Niin on vaikea löytää ratkaisua. Me olemme hyväksyneet tai tiettyjä ehdotuksia ja tavalla tai toisella tärkeää keskusteluissa matkalla kohti Nairobia on se, että miten saadaan uutta tuulta on purjeisiin, miten saadaan siihen uutta elämää ja järjestö toimii, kun ajatellaan uusia sääntöjä kansainvälisissä ympyröissä, niin ovat nämä monenväliset, mutta myös kahdenväliset ulottuvuudet. Ja täällä monet totesivat, että tässä, niin tässä teidän kappaleessanne seitsemän tekstissä mielestäni ollaan aivan oikealla linjalla ja samoin sitten ratifiointi on tärkeää, ehkä ei kaikkien VTO-jäsenten taholta, mutta ainakin kahden kolmasosan. Ja kun sitten ajatellaan muita kuin kauppaan liittyviä huolenaiheita, joita on nostettu esiin, niin tässähän on tiettyä painetta. Nyt Genevessä on pöydällä ehdotus, jonka mukaan kehittyneiden maiden tulisi odottaa vuoden ennen kuin vaativat tiettyjä esimerkiksi kasvin suojelu- kasviterveyteen liittyvien standardien täyttämistä kehitysmailta. Ja me mm, tietenkin mm, katsomme Euroopan unionin yhteisiä kantoja ennen kuin otamme kantaa. Ja kyllä minä olen niiden kanssa samaa mieltä, jotka epäilivät rakenneuudistuksen välttämätöntä, ei välttämättä tarvita rakenteellisia tai laillisia toimielinuudistuksia, vaan pikemminkin uutta poliittista ajattelua siitä, miten neuvotteluja VTOn puitteissa ajetaan ja minkälainen rooli esimerkiksi kasvavilla talouksilla on näissä puitteissa. Kiitos puheenjohtaja. Tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa. Kellokin on aika paljon. Kiitos teille, kiitos oikein paljon ja kiitos kaikille kollegoille puheenvuoroista. Ihan lyhyt, nopea huomio vielä valtuuskunnalle. Tämä sana muoto on ollut useissa aiemmissa päätöslauselmissa. Me ei tämä ole mikään uusi keksintö ollenkaan. Mm, perustui siihen havaintoon, että välillä on ollut hankalaa äh, valiokunnan saada aikaan ad hoc äh, delegaatiota VTO. Tämä on muuttunut nyt äh, tämän lainsäädäntökauden aikana, eli ehkäpä tämä ehdotus voidaan täältä poistaa. Hyvä, kiitos oikein paljon määräaikatarkistusten jättämiselle on 28. syyskuuta äänestys toimitettaneen 15. lokakuuta. Kiitos oikein paljon. Ja nyt aloitammekin koordinaattorien kokouksen eh, suljetuin ovin. Vain koordinaattorit ja sihteeristön edustajat, oikeudellinen yksikkö, poliittisten eh, ryhmien eh, neuvonantajat sekä meppien avustajat saavat jäädä tänne paikalle, joten me keskeytämme kokouksen kahdeksi minuutiksi.